Okay, colleagues. Um, no niin, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Minä ehdotan, että me jatkamme kokoustamme. Ja meillä on esillä kohta kuusi kyselytunti. Ja haluaisin myöskin ehdottaa, että kysymykset kaksi ja kolme käsittäisiin yhdessä, koska ne koskevat samaa asiaa, mitä kiusausvälineitä. Aloitamme Hertova Jeklen kohdalla. Voisitko muutamalla sanalla selittää kysymyksenne, jotta kaikki voisivat nähdä mm, asiakirjoista? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minun ääneni ei ole kovin kirkas, mutta no, varmaan se tämän aamun vielä kestää. Kysymykseni kuuluu uuden tilanteen synnyttyä Kirgistanissa. Meillä on uusi hallitus. Me olemme olleet yhteydessä siihen, ja minua kiinnostaisi, ajatellen nyt talvea, koska minulla on kokemusta monilta vuosilta, että, että talvi Kirgistanissa on erityinen haaste. Miten yhteistyö komission ja Kirgistanin viranomaisten ja hallituksen kanssa toimii? Onko komissiolla tai meillä jokin mahdollisuus siinä, mitä meillä on kumppanisopimuksessa, jotenkin myönteisesti osallistua Kirgisistanin tilanteeseen. Jos ei, niin sitten jatkaisi myöskin teidän kysymyksellänne, mitä on tilanne ihmisoikeusjärjestössä tilanne, koska on henkilö, jonka nimi jatkuvasti on ollut esillä, mitä voisimme tehdä tämän henkilön hyväksi, koska meillä on uusi tilanne niin Kirgistanissa kuin myöskin täällä meidän valiokunnassamme niillä mahdollisuuksilla, joilla meitä nyt on. Mitä me voisimme tehdä tässä tilanteessa? Thank you, Mrs. Jegle. Kiitos, Ava Jegle. Joten nyt voimme kääntyä Euroopan komission suuntaan ja saamme sitten kuulla, miten yhteistyö Kirgistanissa sujuu. Thank you, Madam Chairman. Well, the European Commission... Kiitoksia. Komissio on seurannut kehitystä Kirgistanissa hyvin tarkkaan ja me edelleen tutkimme demokratian kehitystä ja oikeusvaltion kehitystä maassa. Kuitenkin täytyy sanoa, että monissa tilanteissa ää, eri tahojen vuoksi tämä poliittinen kehitys on hidastunut. Komissio on pyrkinyt työskentelemään suuressa kansainvälisessä kontekstissa ja pyrimme koordinoimaan aktiviteettimme tarkasti eri, eri osapuolten kanssa kansainvälisellä taholla. Myöskin me pyrimme järjestämään humanitaarista apua ja vastaamaan niihin suuriin tarpeisiin, joita Kirgistanissa on. Euroopan unioni edellisessä Bishkekissä pidetyssä konferenssissa oli mukana ja tuolla myös Maailmanpankki oli mukana ja me ilmaisimme, haluamme jatkaa apua. Tähän asti olemme keskittyneet koulutukseen, sosiaaliseen apuun ja oikeusvaltion turvaamiseen. Mitä tulee viime huhtikuun tapahtumiin maassa – ja sitten niitä seuranteisiin kesäkuun tapahtumiin olemme järjestäneet humanitaarista apua ja myöskin aloittaneet uuden prosessin. Me olemme alkaneet luonnostella uutta perustuslakia ja viime syyskuussa 10. päivä järjestetyt vaalit ovat myöskin olleet tässä mukana ja äh, myöskin, jotta voisimme auttaa konfliktin ähm, ratkaisemassa, ratkaisemassa maan eteläosissa. Olemme pyrkineet rakentamaan taloja ja toimimaan niin, että paikallisilla asukkailla olisi majoitusmahdollisuuksia. Me pyrimme siihen, että he voisivat valita, missä jatkavat elämäänsä ja että heillä olisi mahdollisuudet rakentaa uudelleen elämänsä. Komissio tunnustaa sen tosiasian, että nyt yhteistyössä OECDn kanssa meillä on uusia asioita. Meidän täytyy vahvistaa sisäministerin toimia, jotta hän voisi auttaa oikeusvaltion toimintaa eteläosissa, maan eteläosissa ja myöskin tukea parempaa hallintoa paikallistasolla. Me pyrimme vahvistamaan järjestystä maassa ja me myöskin olemme valmistautuneet rahoittamaan etnisten ristiriitojen ratkaisemista, sitä sen eteen tehtävää työtä, ja me pyrimme järjestämään sopivat olosuhteet, että voisimme varmistaa rauhan, joka jatkuu, ja jälleenrakentamisen maassa. Mitä tulee sitten uuteen hallitukseen, joka on tulossa valtaan, tiedätte, että syyskuussa järjestettyjen vaalien jälkeen neuvotellaan nyt uudesta hallituksesta, jossa olisi ainakin kolme eri poliittista puoluetta, viisi puoluetta on onnistunut saamaan paikkoja vaaleissa. Kuten tiedätte, vaaleissa on raja sekä kansallistasolla että paikallistasolla. Ja täällä oli nyt 29 puoluetta, joista viisi sai edustajia parlamenttiin, ja me olemme tällä hetkellä neuvottelemassa. Hallitusneuvottelut eivät ole vielä tulleet päätökseen koalitiohallituksen perustamisen suhteen, mutta komissio on osallistunut työhön Kirgisian presidentin kanssa ja olemme kuulleet nykyisiä johtajia ja pyrkineet kannustamaan heitä muodostamaan mahdollisimman nopeasti koalitiohallituksen, koska maa todella kaipaa sitä. Mitä tulee sitten demokratiseen kehitykseen maassa ja meidän tuleviin suhteisiimme uuden hallituksen kanssa, kuten tiedätte ja kuten mainitsitte, meillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja se on meidän pääasiallinen työkalumme näissä kahdenvälisissä suhteissa, jotta voisimme auttaa Keski-Aasian kehitystä. Me haluamme ilmaista jatkuvan tukemme maan sosiaaliselle ja ekonomiselle kasvulle, ja tämä tapahtuu yhtä aikaa demokraattisen kehityksen kanssa ja ihmisoikeusten kunnioittamisen kanssa maassa. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on aloittanut ihmisoikeusneuvottelut viiden Keski-Aasian maan kanssa, joihin Kirgisia kuuluu. Ja meillä on ollut useita keskusteluja viime vuonna. Ja olemme myöskin järjestäneet Biskekissä kansalaisyhteiskuntaseminaarin, Tiedätte varmastikin, että Kirgistanissa kansalaisyhteiskunta on ollut perinteisesti hyvin aktiivinen. Se kuuluu siviiliyhteiskuntaan, jossa on paljon erilaisia organisaatioita, jotka ovat hyvin aktiivisia ja ovat aktiivisesti asioita. Me jatkamme heidän tukemistaan mahdollisimman paljon. Kuten sanoin, kun uusi hallitus tulee valtaan, meidän on tarkoitus ehdottaa heille myöskin uutta ihmisoikeuksia käsittelevää keskustelusarjaa. Toivomme, että voisimme aloittaa tämän ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kiitoksia. Kiitos Euroopan komissiolle. Rova Jegle näyttää siltä, kun olen saanut vastauksen kysymykseen. Haluatteko esittää kommentteja? Rova Jegle. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti vastauksesta. Uskoakseni tämä on meillekin hyvin tärkeää, koska siirtyminen hallitusta toiseen, tämä tyhjiö tässä välissä, sitä voitaisiin jollakin tavoin käyttää ja komissiolla on tilaisuus nyt jotenkin osallistua demokratisoitumiseen, joten se minusta on hyvä askel. Kiitos. Ja voin ehkä lisätä, että me tietysti vaadimme ja toivomme, että tarkastellaan läheisesti ihmisoikeuksien puolustajien mahdollista vainoamista, jota on dokumentoitu eh, kesäkuun tapahtumien jälkeen. No niin. Seuraava kysymys on yhdistelmä. Siinä on ensin kysymys Rova Gomesilta, Rova Ladfordilta ja minulta, joka koskee sitä, miten voidaan soveltaa neuvoston, anteeksi, kirjoitusvälineitä tapauksesta, josta on keskusteltu ennen kaikkea Isossa-Britanniassa viime aikoina. Ja kysymys on siitä, että viedään lääketiete- lääketuotteita, sodium tiopentaalia Iso-Britanniasta Arizonaan, jossa sitä käytetään kuolemaan tuomittujen teloittamiseen. Me mietimme onko komissio yhtä mieltä meidän kanssamme siitä, että tämä tuote pitäisi myöskin asettaa säädellyn kohteeksi, että voitaisiin, että se voitaisiin määritellä kidutusvälineeksi. Tässä on hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, jos sopinut Rova Hörtsen kanssa Euroopan komissiosta, että osittain tähän kysymykseen voidaan vastata kirjallisesti, koska se kysymys on hyvin yksityiskohtaisesta asiasta. Ja meillä on tähän liittyvä kysymys Rova Lochbielerilta, ja pyytäisin, että Rova Lochbieler lyhyesti määrittelisi kysymyksensä. Madam Chair, it goes... Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy aloitteeseen keskustelussa, joka meillä oli myös täällä valiokunnassa. Kysymys on raportista, joka julkaistiin maaliskuussa, sen julkaisi Amnesty National ja Omega Research Foundation. Kysymys on kidosvälinen laittomasta viennistä Euroopan unionin jäsenvaltiossa kolmansiin maihin. Tässä, tämä raportti sitä seurasi parlamentin päätöslauselma ja me pyysimme komissiolta, kysymme komissiolta, mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt parlamentin vaatimusten suhteen. Kysymys on pitkästä listasta, en ole tarttua kaikkiin yksityiskohtiin, koska me kysymme, minkälaiset tavarat ovat kiellettyjä tietyssä liitteessä, joka on tässä neuvoston asetuksessa, ja myöskin kehotimme komissiota tekemään esityksen, jotta mahdollisimman pikkaisesti, kun vain on käytännössä mahdollista, olisi tällainen uusi lause, joka liittyisi kirjoitusvälineen. Haluaisin tietää myöskin, mitä tälle lausekkeelle on tapahtunut. Uh, Tänne muistuttaa kaikkia siitä, että parlamentti todellakin on vaatinut sitä, että käytäisiin lävitse kokonaisuudessaan tämä asetus ja että paremmin pantaisiin se toimeen jäsenvaltioissa. Joten herra Hertz Euroopan komissiosta. Uh, Kiitos, rouva Hautala ja myös Rova Lohville kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä, jotka voimme käsitellä yhdessä. Minä en aio toistaa sitä, miten Rova Aston on erityisesti sitoutunut tähän asetukseen 1236 20, kesäkuussa 2010. Tämä on avainasetus, avainväline, jolla EU taistelee kidutusta vastaan, ja me haluamme, että asetus toimii. Näin ei kuitenkaan täysin ole tällä hetkellä. Ja tästä syystä me olemme pikaisesti 16. kesäkuuta täysistunnon jälkeen pyytäneet jäsenvaltioita asetuskomitean katsomaan, mitä aukkoja on toimeenpanossa ja katsomaan, tarkastelemaan asetusta itsessään. Tämä on ollut alkuprosessille ja josta voimme sanoa, että työ on käynnissä, mutta se on edelleenkin työtä, joka on käynnissä. Me haluamme työskennellä asetuksen kolmeen suuntaan. Ensinnäkin pyrimme auttamaan jäsenvaltioita siinä, että ne pystyvät täyttämään velvollisuudet, joita niillä on tiedottaa tämän asetuksen puitteissa, koska tämä on ollut yksi suuri aukko toimenpanossa, joka on voitu todeta. Toinen suunta on tarkastella tarkistuksia asetukseen ja sen liitteisiin, liitteisiin kaksi ja kolme, jotka rajoittavat tai valvovat laitteiden vientiä, joita voidaan käyttää teloituksessa, kidutuksessa ja epäinhimillisessä kohtelussa. Ja kolmas suunta on keskustella mahdollisista muutoksista asetukseen. Me siis katsomme asiaa kolmelta kannalta komissiossa – ja haluamme korostaa, että me todellakin haluamme puuttua kaikkiin puutteisiin toimeenpanossa, jotta asetus täysin täyttää tarkoituksena, että voidaan lopettaa kauppa tarvikkeilla, jotka on tarkoitettu eh, kuolematuomion toteuttamiseen tai jotka jotenkin koskevat, liittyvät tämän ihmisen kohteluun. Mutta myöskin asia, joka liittyy johdantosakappaleeseen 10 tässä asetuksessa, meidän pitäisi välttää suhteettoman suurta kaupan valvontaa ja kaupan rajoituksia. Ja tämä on kysymys, joka on esillä tämän sodiumtiopentaalin osalta. Toisaalta meillä on siis tuote, jota tuotetaan EU:ssa ja viedään Yhdysvaltoihin ja jota on käytetty Yhdysvalloissa Jeffrey Landricanin teloittamiseen Arizonassa 26. lokakuuta 2010 voidaan sanoa, että tällainen vienti, tällainen käyttö tämän tuotteen tapauksessa on vastoin asetuksen henkeä ja tarkoitusta, vaikka tätä tuotetta ei ole listattu asetuksen liitteissä. Toisaalta sodiumtiopentaal on yleinen äh, anestesialääke, jonka maailman terveysjärjestö on luettelonnut olennaisten lääkkeiden listalleen. Ja tämä lista on tärkeä, koska tuotteet, jotka ovat tuolla listalla, niiden pitäisi olla saatavina kaikissa toimivissa terveydenhuoltojärjestelmissä mukaan luettuna kehitysmaat. Se pitäisi olla saatavassa myöskin kohtuullisella hinnalla ja asianmukaisessa annospakkauksessa. Joten on hieno linja jos katsotaan sitä, miten rajoitellaan, rajoitetaan lääketieteellisten tuotteiden vientiä, jota voidaan käyttää tuomion toimeenpanossa tai kidutuksessa, tai miten voidaan tukea lääketieteellisten tuotteiden viemistä kehittyviin maihin, joten me, meillä on ongelma näiltä osin tämän tuotteen kanssa. Me siis katsomme tätä asiaa, tarkastelemme sitä, näitä valvontalausekkeita, jotka mainittiin kummassakin – kysymyksessä ja me toivomme, että pystymme saamaan aikaan 2011 vuoden alussa toisen hallintokomitean kokouksen, jotta voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia näihin kolmeen suuntaan, jotka mainitsin, niin että voidaan myöskin tukea jäsenvaltioiden raportointivollisuutta ja tarkastellen listoja ja liitteitä, joita asetuksessa on, sekä pohtia mahdollisia tarkistuksia itse asetukseen. Jotta tätä prosessia voidaan auttaa, rouva puheenjohtaja, olisi hyvä, jos todellakin esittäisiin täsmällinen kysymys kirjallisena komissiolle, koska se mahdollistaisi kollegiaalisen kysymyksen vastauksen valmistelun, koska nyt tässä kyselytunnissa meillä on, meillä on vain muutama tunti ja ja meidän pystyisimme pystyä paremmin valmistamaan vastauksia, joten todellakin neuvoisin, jotta saataisiin tällainen laajempi kollegiaalinen asian käsittely, että esittäisitte täsmälliset kysymykset kirjallisessa muodossa komissiolle, jotta saisitte vastauksen kollegiaalisessa muodossa, joka todella edistäisi tätä työskentelyprosessia. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Kiitos, herra Hertz. Niin. Minun kannaltani voin pohtia, että voi jonka annoitte, mitä, haluaako Lohpile reagoida? Also for the answer, and if I äh, Kiitoksia. Jos ymmärsin oikein, te sanoitte, että työ on käynnissä ja teidän on tarkoitus saattaa se päätökseen toisella kutsulla, ähm, joka lähentään jäsenmaille vuonna 2011. Eli tämä voisi olla siis takaraja työn päättämiselle. Nyt lisä, mitä tulee lisäkysymyksiin, ne eivät ole lisäkysymyksiä ne olivat periaatteessa samoja kysymyksiä tai vaatimuksia, joita on esitetty jo meidän ää, lauselmassamme. Kiitoksia. Hertz, onko Rova Lohpilä ymmärtänyt asian nyt oikein? Ää... Äh. Ei. Tai todellakin Rova Lohpilä, niin. Me tiedämme tämän valvontakysymyksen, ja se on asia, jota on tarkasteltu äh, parlamentin päätösmän jälkeen. Minä siis viittasin kysymysluetteloon, jonka Rova, Altala Rova Gomes ja Rova Ludford ovat äh, lähettäneet, joka koskee sodiumtiobeti. Hyvä, jos meillä olisi nämä kirjallisessa muodossa, koska se kiihdyttäisi tai auttaisi meitä kiihdyttämään työskentelyä kaikkien asianosaisten pääosastojen kanssa. Tämä asetus, joka koskee kehitysvälineitä, on tärkeä, jos sellaisenaan ihmisoikeuksien puolustamisessa ja siinä, että taistellaan ihmisoikeusrikkomuksia vastaan mutta se on kenties myös yksi kaikkein havaituimmista keskusteluista tässä valiokunnassa tämän vaalikauden aikana, kun me ajattelemme Omega Research-säätiötä eh, ja meidän täytyykin edistää tämän välineen uudistamista ja tarkastella asiaa vielä. Niin, sitten kysymys, kyselytunti on sitten päättynyt. Nyt on sen kääntyä toiseen pääasiaan tänä aamuna. Ensimmäinen on kohta seitsemän, joka on kuuleminen Länsi-Balkanin ihmisoikeustilanteesta komission vuoden 2010 edistyskertomuksen perusteella. Voisin pyytää kollegaani Kukania nyt jakamaan kanssani puheenjohtajuuden, koska hän johtaa puheenjohtajaa valtuuskuntaa, joka vastaa suhteista Albanian, Serbian, Montenegroon, Kosovoon ja Bosniaan. Ja hän on myöskin Länsi-Balkanin työryhmän puheenjohtaja parlamentissa. Ja muistan, että herra Kukan on tehnyt mahdolliseksi ollut puheenjohtajana pyörän pöydän keskusteluissa, joka liittyy Rekon aloitteeseen syyskuussa. Minulla on myöskin suuri ilo toivottaa tervetulleeksi kaksi Euroopan neuvoston parlamentin yleiskokouksen jäsentä, tänne, jotka tapasin kaksi viikkoa sitten Pariisissa, kun olin puhumassa parlamentaarisen yleiskokouksen poliittiselle komitealle. Ja minun täytyy sanoa, että vaikutelmani on se, että meidän pitää jakaa enemmän työtä, työtä, jota te teette omissa komiteoissanne ja mitä me teemme täällä Euroopan parlamentissa. Pietro Marsenaro on poliisin asioiden komitean jäsen, mutta hän on myös esittelijänä raportissa sovinto ja poliittinen vuoropuhelu entisen Jugoslavian valtioiden kesken. Ja sitten meillä on toinen jäsen, joka koskee ihmisoikeuksia ja oikeusasioita, herra Doric, joka on kirjoittanut raportin parlamentin yleiskokoukselle, joka koskee jäsen, Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden velvoite harjoittaa yhteistyötä syytettäessä sotarikoksista. Niin, tausta kuulemiselle on, että Eurooppa-neuvoston Thessalonikokouksen jälkeen vuonna 2003 Euroopan unioni on vahvistanut sitoumuksensa ajatellen Länsi-Balkanin eurooppalaista perspektiiviä sillä ehdolla, että valtiot täyttävät liittymiskriteerit. Kuten me tiedämme, kaksi Länsi-Balkanin valtiota on virallisesti luokiteltu ehdokasvaltioiksi Euroopan unionin jäseneksi. Ne ovat Kroatia ja entinen entisen Jugoslavian Makedonian tasavalta. Muut alueen valtiot, Albania, Bosnia ja Herzegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo, katsotaan mahdolliseksi ehdokasvaltioiksi. En kai tehnyt mitään virhettä nyt tässä Albanian suhteen. Tämä on määritelty YK on turvallisuusneuvoston päätösaseman 1244 mukaisesti. Komissio hyväksyi edistymisraporttinsa 9. marraskuuta osana vuotuista strategia-asiakirjansa, joka koskettaa EUn laajentumispolitiikkaa, joka on tärkein tausta-asiakirja tälle kuulemiselle. Komission raportissa katsotaan, että viime vuoden siinä käsitellä edistöviivuuden osalta jokaisen ehdokasvaltion ja potentiaalisen jäsenvaltion osalta. Ja tässä kulmissa voimme keskustella asioiden tilasta, mitä tulee ihmisoikeuksiin Länsi-Balkanin maissa. Voimme keskustella väestön siirtymisestä, äh, so, sovinnosta ja sovi, sovinnon etsimisestä ja syytteen nostamisesta sotarikostapauksissa. Ja ennen kaikkea tulemme, meidän tässä keskittyä romaniväestöön Länsi-Balkanin maissa. Tämä on kenties tärkein syy sille, että tämä alivalikunta ylipäätään käsittelee romanikysymystä, joka nyt on niin monessa valikunnassa esillä, koska tämä on nyt romanikysymyksen ulkoista ulottuvuutta. Vielä kerran lämpimät tervetulot senaattori Marsenaarolle, herra Doritsille. Tähän, tervetuloa tähän kokoukseen. Haluaisin myöskin lisätä, että meillä on myöskin puhuja Amnesty Internationalista – tohtori Jones, onko hän paikalla? Tyhjä tuoli. Ehkä hän on sitten tulossa. No toivottavasti ainakin. Joten hän saa käyttää puheenvuoron, kun tulee paikalle. Ja sitten meillä on Axel Valdeen, joka on yksikön päällikkö laajentumispääosastolla Euroopan komissio, ja hän esittelee Euroopan komission kannan Länsi-Balkanista. Ja ehdottaa sitten jokainen puhuja käyttää puheaikaa enintään 10 minuuttia ja sitten käymme keskustelun sen jälkeen. Joka on täällä myös, on meidän hyvä ystävämme lähettiläs eh, Freusnes, eh, Euroopan neuvoston eh, lähettiläs täällä Euroopan unionissa, joka on erittäin hyvä yhteyshenkilö. Voisin myöskin mainita, että kahden Länsi-Balkanin maan suurlähettiläät eivät ole täällä. Aha, me olimme kutsuneet kaksi suurlähettilästä näistä maista, Serbian tasavallasta ja Montenegrosta, mutta minulle on kerrottu, että he eivät ole paikalla. Joten, herra Kukan, haluatteko sanoa muutaman sanan sen aamun keskustelusta ja sitten pyydämme vieraita käyttämään puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia hyvin paljon, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kyllä äh, suurlähettäjät eivät ole täällä, mutta äh, näin, että täällä on muita edustajia paikalla. Rouva puheenjohtaja, te mainitsitte aiheet jo johdannossanne, joten puhun hyvin lyhyesti, jotta vieraamme saavat enemmän aikaa. Heillä on hyvin vaikea tehtävä täällä tänään. Toivon, että tohtori Jones ei ole jäänyt jonnekin lumen saartamaksi matkalla tänne, että voisimme kuulla hänen sanottavansa. Me tiedämme liiankin hyvin, että ihmisoikeustilanne Länsi-Balkaneilla on edelleen yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Euroopan parlamentti on kiinnostunut tilanteesta alueella. Viime vuoden aikana Länsi-Balkanin maat ovat ehdottomasti edistyneet Euroopan unionin suhteen, vaikka tämän edistyksen nopeus vaihteleekin maasta riippuen. Hiljattain julkaistu komission edistymiskertomus mainitsee monia avainasioita, mitä tulee ihmisoikeuksien suojeluun Länsi-Balkanilla, erityisesti pakolaisten suhteen, sisäisten pakolaisten suhteen, oikeuden ja vähemmistöryhmien oikeuksien suhteen. Olen myöskin tyytyväinen siihen, että konfliktin jälkeinen rakennusalueella on edistynyt ja maat itse ottavat yhä enemmän vastuuta alueellisesta yhteistyöstä. Tämä on hyvin tärkeä yhteistyön muoto tämän alueen maiden välillä. Haluaisin myöskin mainita Serbian parlamentin päätöslauselman Srebrenicasta tai presidentti Josipovic Bukos vierailun. Toivon, että nämä askeleet tuovat mahdolliseksi suuremman rakennuksen ja sovittelun alueella. Euroopan parlamentti seuraa kehitystä hyvin tarkasti. Tämän vuoden syyskuussa olimme kutsuneet alueellisen komission, joka käsittelee ihmisoikeusrikkomuksia, sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia – ja tuolloin me saimme hyvin tärkeää tietoa kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta, mitä tulee sovitteluun alueella. Minä uskon, että tämä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeä osoitus siitä, että asiat kehittyvät kansalaisyhteiskunnassa. Ja toivottavasti tämä tulee auttamaan poliitikkojen tietoisuuden kehittymistä alueella, jotta he näkisivät, että tämä on hyvä tie tulevaisuudessa kohti kehitystä ja Euroopan unionia. Uskon myöskin, että senaattori Pietro Marcenaro, joka on äh, Euroopan neuvoston edustaja ja käsittelee ihmisoikeusasioita. Uskon, että hän on omassa mietinnössään koski, koskien poliittista dialogia ja sovittelua näiden entisten Jugoslavian maiden välillä. Meillä on tänään mahdollisuus kuulla senaattori, senaattoria ja kuulla hänen mietinnöstään. Puhumatta nyt pitempään haluaisin antaa puheenvuoron senaattori Marcinarulle – Olkaa hyvä ja pyrkikää puhumaan vain kymmenen minuuttia. Teillä on puheenvuoro. Grazie, signora Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin herra Kuka. Kiitos kaikille siitä kutsusta, joka minulle esitettiin tässä tärkeydessä yhteydessä ja tämän tärkeän asian liittyen. Itse olen saamassa valmiiksi selvitystä niin vuoropuhelusta ja sovittelun pääsystä entisissä Jugoslavian maissa 15. joulukuuta me se ollaan esittämässä Euroopan neuvostossa ja tammikuussa Euroopan neuvoston yleiskokouksessa, niin kuin tiedätte varsin hyvin tuossa yhteydessä, kokoontuvat kansallisten parlamentti tien edustajat 27 maasta. Haluaisin nyt lähteä liikkeelle oman raporttini selvityksen liittyen seuraavasta asiasta, nimittäin siitä, ettei koskaan ole syytä unohtaa sodan merkitystä ja sen vaikutuksia. Ja puhun nyt sodasta, joka jatkui vuodesta 1991-1995 vuoteen asti. Poliittinen ja toimielin näkymä on täysin muuttunut sodan jälkeen. Tilanne on täysin uusi, myöskin inhimillisesti asiaa tarkastellen, inhimillisesti ja maantieteellisesti yhtä aikaa. Yli kaksi miljoonaa pakolaista ja ja sijoiltaan siirtymään joutunutta ihmistä ja valtava määrä kuolleita. Toisin sanoen väestönkehityksellinenkin tilanne on täysin muuttunut. Se vaikuttaa koko alueelle. Bosnia-Herzegovinassa se on selkeästi huomattavissa, nimittäin Sarajevosta aina pieniin kaupunkeihin mikään ei ole entisellään. Ja sen jälkeen etninen tilanne ei ole palannut entisellään myöskään. Otan nämä asiat sen vuoksi esiin, että olemme käymässä keskustelua tilanteesta, jonka vaikutukset ovat suuret ja ne ovat peräisin sodan jälkeisestä tilanteesta. Jotkut vaikutuksista ovat mahdollisia luonte- mahdollisesti luonteelta jopa sellaisia, ettei niitä koskaan saada palautetuksi entiselleen. Ainakin muutoksen aika tulee viemään kauan. Kulttuurikysymysten osalta tilanne on vielä hitaampi, jos sitä vertailee poliittiseen tilanteeseen. Se, että joku kuvittelee sodan vaikutusten korjaamisen olevan nopea hanke, niin se on kylläkin virhe. Nimittäin tällä eh, saralla täytyy olla todella kärsivällinen ja myöskin päättäväinen ja samaan aikaan varovainen ja rohkea ja päättäväinen. Näitä kaikkia tarvitaan. Poliittinen toiminta tulee olemaan tehokasta, jos todellista tilannetta myöskin pidetään jatkuvasti yllä. Nyt jos ajattelen tilannetta inhimillisesti, enkä mieti niinkään etnistä puolta. Tässä yhteydessä keskeinen kysymys kuuluu, miten demokratia ja ihmisoikeus kysymys ja, ja, ja oikeusvaltioperiaate ovat äh, toteutettavissa alueella, jossa etniset ongelmat ovat suuria. Meidän on otettava kuitenkin äh, huomioon se, että ero ja ero, jakolinjat äh, on sovittu jo Deutonin, Daytonin sopimuksessa, joten sota ja sen vaikutukset ovat näin ollen ikään kuin pysyviä. Eli toisin sanoen demokratian perustuminen etnisiin kysymyksiin näyttäisi olevan mahdoton yhtälö. Ja kuitenkin meidän on otettava huomioon se, että näiden kahden puulin on pystyttävä jollakin tavoin poliittisella tasolla ainakin elämään yhdessä. Ja haluaisin lisätä myöskin sen, että kun kyse on Balkanin alueesta ja entisen Jugoslavian alueesta, me saa unohtaa sitä, että kyse on ikään kuin tupla siirtymävaiheesta – Nimittäin siirtymävaihe koskee siirtymää sotatilasta rauhan aikaan, mutta samanaikaisesti kyse on myöskin kommunismin ajan siirtymisestä kohti demokratiaa aikaa. Joten nämä kysymykset on vielä liitettävä ylimääräisenä tekijöinä lisäksi koko vyhti. Nyt kun tarkastelemme tämänhetkistä tilannetta suhteessa siihen, kun, tila, kun käynnistimme töitämme, on parantumista ilmeisestikin tapahtunut. Itse tarkastelen Balkanin aluetta ainakin osittain myönteisessä hengessä. Ensin herra Kukanille toteaisinkin, että kyse on, niin kuin hän totesi, poliittisesta toiminnasta ja hallituksista. Presidentit Tadic ja Hisopuritse ovat edesauttaneet ei pelkästään omia maita, vaan myöskin koko aluetta ja erityisesti Bosnia-Herzegovina ja sen kehitystä. Toinen, en voi nyt kaikkia yksityiskohtia ottaa esiin tässä yhteydessä, koska aika on vähän, mutta toinen keskeinen asia on se, että kansalaisyhteiskunnan piirissä on myöskin käynnistelty vuoropuhelua. Kansalais, kansalais toiminnan yhteydestä on löydettävissä erilaisia hankkeita, aloitteita ja myöskin eh, Rekom-koalition eh, aikaansaaminen on hyvä asia. Siihen kuuluu peräti yli 900 kansalaisjärjestöä alueelta. Tiedän, että Euroopan parlamentti kävi keskustelua tästä viime syyskuussa ja niin ikään olen saanut kuulla, että elokuun lopulla vastaavien valiokuntien puheenjohtajat ovat antaneet myönteisen kantansa Rekomin toiminnalle, mutta sen on kuitenkin edistyttävä sillä tavoin, että kaikkien maiden hallitukset ja valtiopäämiehet ovat mukana toiminnassa. Edelleenkin ratkaisemattomia ongelmia on paljon tällä saralla, mutta tässä vaiheessa olen sitä mieltä, että Euroopan toimielimillä on varsin mittava panos annettavana, jos niin halutaan. Rekom-koalitio näkee asian sillä tavoin, että jo helmikuun alussa saataisiin aikaiseksi ensimmäinen vaihe ja kansalaistoimintaa saataisiin käynnistetyksi hyvinkin vilkkaasti. Tämä on tärkeä askel – ja se on ikään kuin vaihtoehtoinen toiminta tuomioistuimen ja tuomioistuinten harjoittamalle toiminnalle. Nyt sitten aivan lyhyesti vielä monia avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi äh, yli 15 000 äh, henkilöä edelleenkin hävinnyt äh, kadoksissa. Niin ikään oikeuskysymykset, ovat avoinna. Vuonna 2013 kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta Haagissa päättyy ja siinä yhteydessä toimivalta siirretään kansallisille tuomioistuimille ja, ja heidän on vastattava sotarikollisista. Myöskin pakolaisten tilanne Tällä hetkellä jopa puoli miljoonaa pakolaista olisi edelleenkin olemassa UNHCR mukana. Ja, ja tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia, varsinkin jos ajattelee sitä sodan taustaa vastaan. Mielestäni kyseessä on jonkunlaisesta, kyse on jonkunlaisesta kulttuurisista aseista riisunnasta, jos asia voi tällä tavoin ilmaista – Tämä on siis eh, ei pelkästään faktoihin liittyvä kysymys, eh, vaan seikka, joka usein valitettavasti johtaa myöskin kansallishenkisiin spekulaatioihin, eikä, eikä, eikä edesauta tilannetta. Ja kaiken kaikkiaan eh, tilanne on vaikea, jos ajattelemme esimerkiksi eh, ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa. Tapauksia on avoinna hyvinkin paljon Strasbourgissa ja, ja tämä koskee moninaisia eh, rikoksia ja myöskin vaali eh, kysymyksiin liittyviä ongelmia on ratkaistu. Eli kaiken kaikkiaan, onko oikeusvaltioperiaate ylipäätään mahdollinen, jollei valtiota itsessään ole olemassa? Eli Miten oikeusvaltio voi toimia, jolle itse valtiotakaan ole olemassa? Tämä on keskeisin kysymys. Ja sitten vielä aivan viimeisenä ottaisi esiin bosnia herzegovina liittyvä ongelma, ikään kuin protektoraattipohjaisen kilpailuhenkisen asetelma, joka vallitsee alueella. Tämä huomaa monistakin kysymyksistä. Ja tässä mielestäni Euroopan unioni on tärkeää tehtävä ja työsarka edessään. Nyt ensinnäkin konkreettinen Euroopan unionin laajentumisen hallinnointi, se on yksi keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä ja siihen törmätään jatkuvasti. Myöskin silloin, kun muiden maiden kanssa puhutaan. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka edellyttävät sitä, että Euroopan neuvosto, OECD ja Euroopan unioni toimimat tässä yksissä tuumin, jotta toimintaa voitaisiin tehostaa. Toivottavasti ei ylittänyt puheaikani. Niin kiitokset kaikille. Puheenjohtajalle mikrofonia. It's niin on. nyt siirrytään seuraavaan Euroopan neuvostoa edustavaan vieraaseemme. Sitten Dorit, olkaa hyvä. Thank you for... Hyvät näistä herrat, rouva puheenjohtaja, haluaisin kiittää aluksi sitä, että meillä on mahdollisuus olla täällä tänään ja esitellä hyvin lyhyesti tämän mietinnön, jonka tulen esittelemään tammikuussa Euroopan neuvostossa. Ähm, tässä äh, senaattori Marcinario puhui sovittelusta. Minä tulen puhumaan vain yhdestä osasta, joka kuuluu sovitteluprosessiin. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toistaa vielä kerran, että 90-luvulla äh, äh, Balkanilla yli 200 000 ihmistä kuoli, monia haavoittui ja hyvin monet joutuivat jättämään maansa, lähtemään maastaan ja heistä tuli joko kansallisia tai kansainvälisiä pakolaisia. Ja hyvin monia ihmisiä on edelleen kadoksissa. Tänä aikana monia sotarikoksia tapahtui ja on selvää, ettei todellista rauhaa ja sovittelua saada aikaan, jos ei sotarikoksiin syyllistyneitä tuoda oikeuden eteen. Ensimmäinen askel tässä olisi se, että äh, entiselle Jugoslavialle pitäisi perustaa kansainvälinen oikeusistunto. Äh, nyt ähm, päätöslausamasta 64 on todennut, että kaikki esteet jotka voivat estää oikeuden toteutumista, pitäisi poistaa. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin korostaa sitä, että monet asiat ovat parantuneet viime vuosien aikana. Lyhyesti sanottuna tänä toisena, toisena askeleena monet sotarikolliset on tuotu ö, ähm, oikeuden eteen Serbiassa ja Montenegrossa. Ja nyt tällä hetkellä monia ihmisiä, joiden siirto toiseen maahan oikeusistumen eteen on ollut mahdoton, on saatu oikeuteen. Eräät henkilöt ovat käyttäneet monia kansallisuuksia, jotta heitä ei voitaisi tuoda oikeuden eteen. Viimeinen luovutus oli tapahtunut viime kuussa Serbian ja Montenegron välillä – ja tässä Serbiasta oli saatu luovutettua eräs sotarikoksista epäilty. On kuitenkin selvää, että me voi taistella tätä ilmiötä vastaan niin kauan kuin sotarikoksiin syyllistyneitä on eri maissa. Minä olen äh, esittänyt sata tällaista tapausta mietinnössäni serbialaisten, kroatialaisten ja makedonialaisten kollegoideni ansiosta. He ovat antaneet minulle tietoa näistä tilanteista mutta on mahdotonta tietää, kuinka paljon enemmän tällaisia tapa- tapauksia on ympäri maailmaa. On erittäin tärkeää saada nämä ihmiset oikeuden eteen. Vain tämä viimeinen askel tekisi mahdolliseksi tuoda kaikki sotarikoksiin syyllistyneet oikeuteen. Monet tällaiset henkilöt ovat muuttaneet muualle Eurooppaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan. Ja tämä tulee jatkumaan edelleenkin. On huomattu, ettei ole ollut helppoa tuoda näitä ihmisiä oikeuteen. Eräät luovutuspyynnöt on hylätty, jotkut niistä on hyväksytty. Viime aikoina tehtyjä luovutuspyyntöjä on kuitenkin hyväksytty. Monet syyt hylkäyksiin ovat kansalaisuus, lyhyt aika – erilaiset diplomaattiset ongelmat ja muut tilanteet. Naiset ja herrat, meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi tällainen tilanne, epätyydyttävä tilanne on mahdollinen. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että hyvin harvat Euroopan neuvoston jäsenet ovat ratifioineet sopimuksen, joka koskettelee sotarikoksia – kahdeksan Euroopan neuvoston jäsenmaata eivät ole vielä ratifioineet sopimusta. Ja eräät jäsenmaat eivät ole ratifioineet luovutusta koskettavaa protokollaa. Yksikään tarkkailijamaa ei ole ratifioinut sopimusta eikä sen protokollia. Tämä tilanne viittaa siihen, että luovutussopimuksen toimeenpano ja sen protokollien toimeenpano ja tämän eteen tehtävä työ on ehdottoman välttämätöntä. Euroopan neuvoston tulisi saada ja hankkia tietoa siitä, mitkä jäsenmaat eivät ole kunnioittaneet tätä periaatetta, koska on selvää, että monet jäsenmaat eivät luovuta eivätkä vie oikeuden eteen omassa maassaan näitä henkilöitä. Mitä tulee Euroopan neuvoston elimien järjestämään tarkkailuun koskien sotarikollisten luovuttamista, joka tapahtuu nyt. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tällä vuosikymmenellä 2000-2010 yhdistyneet, kuningas, yhdistyneet kansakunnat ovat julistaneet tämän vuosikymmenen rauhan vuosikymmeneksi. Hyvät naiset ja herrat, oikeus elämään, orjuuden, kidutuksen, kieltoon, perheelämän suojeluun, yksityiselämän suojeluun, omaisuuden suojeluun ja, ja muuhun suojeluun. Kaikki nämä oikeudet eivät, nämä oikeudet eivät olleet voimassa Balkanilla 90-luvulla. Ja siksi minä toivon, että te pyritte tukemaan työtä sotarikoksien vastaisessa taistelussa – Tämä ei ole vain Balkanin alueen ongelma, vaan paljon paljon enemmän. Kiitoksia. Kiitos, herra Doric. Me todellakin jatkamme keskustelua haasteista, jotka liittyvät sotarikollisten syyttämiseen, ja olette tekemässä tuolla hyvin arvokasta työtä Euroopan neuvostossa tämän toteutumiseksi. Nyt meillä on puhuja Amnesty Internationalista, joka on asiantuntija romanikysymyksessä ja haluaisin pyytää tohtori Jonesia käyttämään puheenvuoron. Tohtori Sean Jones on kirjoittanut Amnesty raportin, joka on romanivähemmistön pakkopalauttaminen EU-jäsenvaltiosta Kosovoon. She, what did Sorry? I don't understand. What was the problem? Can you put this to note? Okay. Um, on an issue that I think is um, of concern. Niin. Tämä asia koskettaa monia meistä, jotka elämme Euroopassa, antoin puhua Tänä erityisesti Kosovosta, mutta on pyritty puhumaan myös hiukan muista maista Balkanilla, joten yritän 10 minuutin puitteissa selviytyä tästä. Meidän, meidän raporttimme otsikko on Ei tervetullut mihinkään. Me muista, mitä tapahtuu Ranskassa ja muissa jäsenvaltioissa äskettäin. Kysymys ei ole pelkästään Kosovosta tai Saksasta tai Ranskasta tai Isosta Britanniasta silloin, kun puhutaan siitä, että romanit eivät ole tervetulleita. Minä haluaisin kertoa niistä ihmisistä, jotka puhuvat meille, kun me käymme Kosovossa ja kun kysymme, mitä ovat ihmisten kokemukset. Ja meillä on ollut monia lausuntoja Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitealta ja myöskin äskettäin Euroopan neuvoston pääsihteeriltä, niin lausunnot, joita voitte nyt nähdä ihmisiltä, jotka on palautettu, ovat ehkä hiukan kertomassa jotakin hänen kokemuksista, vaikka ne ovat hiukan emotionaalisiakin. Mitä tulee palauttamisen Kosovoon? Monet ryhmät ovat vakavan vainoamisen mahdollisia uhreja. Tämä koskee ei pelkästään romania, vaan myöskin askalia, egyptiläisiä, albaanit, jotka ovat vähemmistöasemassa. Tähän kuuluu myöskin ihmisiä, joiden epäillään harjoittaneen yhteistyötä serviviranomaisten kanssa ennen vuotta 1999. On syytä muistaa, että UN, YK pakolaisvirasto on sitä mieltä, että nämä ihmiset kohtaavat erityisen riskin tulla vainotuiksi, joka voi olla seurasta kumulatiivisten diskriminoivien toimien johdosta, jotka ovat rikkomuksia, jotka koskevat romaniväestön oikeuksia. Ensimmäinen näistä on, että ei ole pääsyä henkilö asiakirjoihin. Ilman näitä asiakirjoja heillä oli oikeutta kansalaisuuteen tai asumis, asumisoikeutta. Heidät voidaan palauttaa Kosovoon ja käytännössä heistä tulee valtiottomia asia, josta on puhuttu useampaan otteeseen. Heitä on evätty oikeus tästä syystä koulutukseen, terveydenhuoltoon, työhön ja asumiseen. Ja jälleen kerran minä annan jonkun puhua. Esma Jolin, joka on askali mies, joka on asunut Saksassa, kun hänet vuonna 2007 palautettiin Kosovoon. Hänen perheeltään vei kolme vuotta saada henkilöllisyyspaperit. Hänen 17-vuotias tyttärensä ei voinut käydä koulua koko tänä aikana. Ja UNICEFin mukaan UNICEFin mukaan alle 25 prosenttia palautetusta lapsista voi jatkaa koulunkäyntiä. Meillä on samantyyppisiä huolenaiheita, mitä tulee oikeudesta terveydenhuoltoon. Ajatellen strategiaa, jota on Euroopan unionin ja Kosovon sisäasiaministeriön pohjalta toteutettu, näillä henkilöillä pitäisi olla ilmainen terveydenhuolto. Tätä ei ole pantu toimeen. Ihmiset, jotka palaavat Kosovoon, eivät pysty edes kustantamaan peruslääkkeitä ja meillä on tapauksia ihmisistä, jotka on pakkopalautettu suoraan sairaalaan. Terveysviranomaiset ovat poimineet heidät ja vieneet heidät suoraan sairaalaan. Meillä on neljä tällaista tapausta. Yksi päähuolenaihe on asianmukaisen asumisen, asuntojen puute. Monet romanit eivät pysty palaamaan entisiin koteihinsa, koska heille asiakirjoilla voisi osoittaa olevansa omistajia tai heidän omaisuutensa tuhoutuu sodan aikana se tuhottiin maaliskuussa 2004 tai siinä se on joidenkin ihmisten lait, laittomasti haltuun ottama on tuhansien ihmisten vaatimuksia, jotka koskevat kiinteistöä, jossa asuu muita ihmisiä. Mitä sosiaalisen tuen järjestelmää ole tai, tai sosiaalisen asumisen ohjelmaa palautettaville henkilöille. Työllisyystilanne osoittaa, miten ankara tilanne on. Te, jotka tunnette Kosovon, tiedätte, että työttömyys siellä on noin 45 prosenttia. Romaneille UNICEFin mukaan se on noin 99 prosenttinen tämä työttömyysaste. Me kävimme pienellä paikkakunnalla, joka on Kosovo Poljen alueella. Siellä on 5-6 tuhanteen ihmistä, jotka, joista puolet on pakkopalautettu 30 perhettä, vain 30 perheellä, perheellä on joku perheellis, joka on työssä. Jopa naiset, jotka ovat saaneet ammatillisen koulutuksen, eivät pysty saamaan työtä. Joten me olemme tehneet hyvin voimakkaita suosituksia EUn jäsenvaltioille, ja nämä suositukset on, niitä on myöskin vahvistanut Euroopan neuvosto, Human Rights Watch YK-pakolaisvirasto ja erinäiset muut ihmisoikeusjärjestöt. Siitä pyydetään EUn jäsenvaltioita pidättäytymään Serbien pakkopalauttamisesta. Heitä on palautettu, samoin myös romanien pakkopalauttamisesta, samoin myöskin askalien ja egyptiläisten ja vähemmistöalbaanialaisten palauttamisesta. Siitä syystä, että on todennäköistä, että he kärsivät vainoa tai teihin tapahtuu vakavaa vahinkoa me teemme myöskin muita suosituksia, mukaan luettuna, että pyydämme Euroopan komissiota, että se tukisi Kosovon viranomaisia, ja, ja jolla voitaisiin etsiä ratkaisuja niin, että saataisiin aikaan kestävä palauttamismahdollisuus. Kysymys on puhuttu siitä, että on vuosikymmen, joka on rauhankulttuurin vuosikymmen. On monia yhteisöissä, jotka yhdistävät romanien olevan osa sotaa ja katsovat, että he ovat syyllisiä sotarikoksiin joten vainon aste, joka heihin kohdistuu, on hyvin korkea. Joten me pyytäisimme, että annettaisiin rahoituksessa tukea, jotta voitaisiin todellakin toteuttaa uudelleen integrointistrategioita, koska tällä hetkellä tämä on kuollut kirjain, mitään rahoitusta ei tule miltään vastuullisesta ministeriöitä, joka varmistaisi sen, että ihmiset todella pystyvät palaamaan Kosovoon. Kosovon hallituksen kanssa tehtävä yhteistyö, jos on uudelleen valittu vaalien jälkeen, varmistaisi sen, että pääsemme eteenpäin niin, että syntyy asianmukaiset olosuhteet palautettaville henkilöille. Olen pahoillani siitä, että joudun nyt laukkaamaan tämän tekstin lävitse. Minua pyydettiin puhumaan myös entisestä Jugoslavian Makedonian tasavallasta. Kelloni ei käy, joten minulla ei ole aavistustakaan mikä on aikatilanne. niin, te, minä puhun Makedoniasta, va, vaikka tai kuitenkin tarkoitan silloin, puhuu, että puhun entisestä Jugoslavian Makedonian tasavallasta. Niin, romanien tilanne ei, sitä ei ole ratkaistu Makedoniassa. Miksi? Ja komissio laajentumiskertomuksessa, joka julkaistiin marraskuussa, ei antanut kovinkaan myönteistä kuvaa asiasta. Se oli kenties kaikkein kielteisin eh, raportti, joka Makedonista kirjoitti, mitä tulee romanien asemaan jossa kuitenkin tilanne, joka aikaa että kansainvälisessä politiikassa on keskitytty pelkästään nimeen. Toivottavasti asia päästään nyt eteenpäin, että voidaan turvata ihmisoikeudet myöskin romaniväestölle. Romani, romanit otettiin huomiota Ohridin sopimuksen toimeenpanossa romanin väestön olevan noin 2,6 prosenttia Makedonian väestötodellisuudessa kuitenkin on kaksinkertainen. Köyhyysaste tämän yhteisön piirissä on 60 prosenttia, 72 prosenttia eh, kaikkien pakolaisten keskuudessa, jotka ovat tulleet Kosovosta. Hallitus ei ole pystynyt kattamaan avainalueita. Sillä on ollut toimintasuunnitelmia. Voitte nähdä, että täällä on jotakin tietoa, jotka liittyy tähän asiaan, mutta on hyvin vähän tehokkaita toimenpiteitä, ennen kaikkea työllisyyden alueella. Työttömyysaste on 78 prosenttia romanien joukossa Makedoniassa. Naisille se on vielä korkeampi. Asuminen on prioriteetti hallitukselle. On 320 000 ihmistä, YK kehitysohjelman lukujen mukaan, jotka asuvat epävirallisissa asumus, asumusalueilla, joissa ei ole vesihuoltoa eikä jätevesihuoltoa. Ja Makedonian hallitus edelleenkin luottaa lahjoituksiin eikä osata kovinkaan paljon omia varojaan tähän. Se, että ei ole onnistuttu panemaan toimeen kansallista toimintasuunnitelmaa romani vuosikymmenen aikana, eikä ole pystytty parantamaan romaninaisten asemaa, sitä on kritisoitu kesäkuussa Euroopan komission taholta ja myöskin marraskuussa. On puutetta tiedoista niin, että mikä tahansa edistys, mitä on tapahtunut, me uskomme, että romanilasten määrä, jotka käyvät koulua, on kasvanut, mutta sitä ei voida mitata, koska hallitus kieltäytyy tekemässä tilastotietoja, joissa olisi otettu huomioon etninen äh, kulminen etniseen ryhmään. Lasten asema on noussut esille äh, komiteassa käsittelee lasten oikeuksia aiemmin tänä vuonna. Romanien huono kohtelu on suhteetonta, mikä on ollut myöskin komission raporteissa ja äh, Amnesty Internationalin taholta. Me teimme paljon työtä näissä kysymyksissä. Mitä tulee romanin naisten asemaan, määräykset, jotka koskevat hyväksyttiin vuonna 2008. Tähän liittyvät suunnitelmat eivät ole saaneet rahoitusta, sillä on yksi virka, mutta ei mitään toimenpiteitä, jotka olisi toteutettu. Marraskuussa 2010, kaksi päivää ennen tai jälkeen komission edistymisraportin Makedonian parlamentti hyväksyi päätösohjelman, jossa se pyrkii auttamaan romania ja heidän integroitumistaan yhteiskuntaan, jotta voitaisiin turvata, mitä ovat sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet. Makedonian kaltaisen valtiolla on velvollisuus antaa vähimmäisperusedellytykset koulutuksen ja terveydenhuollon alueella. Sillä on myöskin velvollisuus kansainvälisen humanitaarisen lain mukaan pyytää apua silloin, kun se on välttämätöntä. Minä toivoisin, että se komitea, joka tarkastelee entisen Jugoslavian Makedonian tasavaltaa, siirtyviä kysymyksiä, katsoo tätä kysymystä erityisesti harjoittaa yhteistyötä hallituksen kanssa niin, että hallitus lähtee liikkeelle siitä, että hankkeet eivät perustuisi pelkästään lahjoitusvaroihin, vaan että saataisiin aikaan integroitua politiikkaa, joka mahdollistaisi sen, että romanit voisivat saada perusoikeudet Makedoniassa. Lopuksi. Ja tämä on nyt todella hirvittävän nopea laukkaamista kaikkien näiden maiden lävitse tehdä tämä kaikki kymmenessä minuutissa. Niin, haluaisin kiinnittää huomioon vielä huolenaiheisiin, joita meillä Amnesty Internationalissa on Serbian romaniyhteisön osalta. Ja ajatellen kaikkea tutkimusta, jota me teemme tällä hetkellä, joka koskee romani asumusten pakkosiirtoja. Meillä on raportti tästä, ja voitte tutustua myöskin netissä. Me olemme myöskin kopioineet Kosovon raporttia ja muitakin raportteja, Makedonian raportin tärkeille jäsenille täällä. Tällä hetkellä Belgradin kaupungin viranomaiset ovat ryhtyneet massiivisiin infrastruktuurikehittämistoimiin, joita rahoittaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, samoin kuin Euroopan investointipankki. Ja tämä parlamenttihan ei välttämättä ole niiden jäsen, mutta jäsenvaltiot ovat eh, näiden pankkien johtokunnissa edustettuina. Euroopan investointipankin ja Euroopan eläkeläisen kehityspankin asetamien mukaan Belgradin viranomaisten täytyy tehdä nämä toimit, jotka liittyvät ilmastokehittämiseen kansainvälisten normien mukaisesti. Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet kuusi pakkosiirtoa, jossa kansainvälisiä normeja, muun muassa turvaamiset ja ohjeet, jotka on myönnetty laissa, näitä kansainvälisiä normeja ei ole noudatettu. Kysymys on siitä, että on noin 6000 laitonta asumisaluetta ja yksistään 400 niistä Belgradissa ja 124 sellaista, jotka on tarkoitus pakko siirtää. Tiedän, että täällä ollaan huolissaan romanista, romanien lukumäärästä, jotka tulevat Serbiasta ja pyytävät turvapaikkaa. Tällä mainitsen pienen ryhmän joka on lähtöisin Serbian eteläosasta. He lähtivät vuonna 80-luvulla etsimään työtä, kuten monet muutkin. He asuvat Saksassa 20 vuotta. Ja vuonna 2003 2004 heidät palautettiin takaisin Serbiaan. He palasivat kotikaupunkiinsa ja saattavat nähdä, että tämä kaupunki ei ollut enää olemassakaan. Se oli maan tasalle hävitetty. Rakennusmateriaali oli paikalle. Käyttivät kuukausia saadakseen kunnalta oikeuden käyttää maata ja aloittaa kotiensa jälleenrakentamisen, mutta eivät onnistuneet tässä. Lopulta he muuttivat, koska heillä ei mitään muuta mahdollisuutta. He muuttivat Belgradiin, jossa he saattoivat ainakin löytää jonkinlaista työtä eh, jätemetallien keräämisessä ja kierrättämisessä. He siirtyivät paikasta toiseen, he pakotettiin muuttamaan paikasta toiseen. Viimeisin muutto oli eh, maaliskuun lopussa tänä vuonna ja, ja nyt lokakuussa heidät tullaan taas, eh, taas pakko siirrettiin toiseen paikkaan. Kun kumppani kansalaiset menivät tuolle paikalle, mutta muuten he ovat jo poissa sieltä. he pyydän teidän apuanne e, ja he ovat pyytäneet turvapaikkaa. Kysymys ei ole romaniongelmasta, kysymys on meidän ongelmastamme. Meidän täytyy varmistaa, että romanit voivat saada oikeutensa, tapahtuipa se Serbiassa, Makedoniassa tai Kosovossa. Ja pyydän kiittää teidän avustanne tämän toteuttamisessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, tohtori Jones. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegoille. Nyt saan hiukan taas valoa tänne, että oli niin masentavaa, en tiedä miksi. Joten siis, nyt on aika kollegojen käyttää puheenvuoroja. Ensin romani-asiasta haluaisin todeta, että että olin nähtynyt kuulesten, että Euroopan neuvosto on ehdottanut läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa yhteisen toimintasuunnitelman aikaansaamisessa romanikysymyksessä. Ja haluaisin, niin, voisiko kenties joku vieraista Euroopan neuvostosta kertoa, mikä on ollut vastaanotto EUn puolella. Tiedän, että asiasta on keskusteltu ministerikomiteassa äskettäin. Haluaako suurlähettiläs tai senaattori Macenaro käyttää puheenvuoron? Ah, niin tietysti. Eh, Ambassador Frosnes. Suurlähettiläs. Kiitos todellakin, rouva puheenjohtaja. Minä voin vahvistaa, että yhteistyö Euroopan neuvoston ja EUn välillä todellakin on kehittynyt hyvin rakentavasti. Ensinnäkin suuren eh, tiedotusvälineiden keskittymisen jälkeen tänä kesänä, silloin kun Romania karkotettiin erinäisistä maista, niin Euroopan neuvoston pääsihteeri ryhtyi aloitteeseen ja pyysi korkean tason viranomaisten kokoontumista kaikista Euroopan maista Strasburgissa 20. lokakuuta niin, että pyrittäisiin löytämään yhteistyön suuntaa, jossa yhdistettäisiin voimat sekä poliittisten instituutioiden että relevanttien äh, epävirallisten instituutioiden kanssa, jotta saisi aikaan välittäjiä, lukumääräisesti paljon välittäjiä, jotka voisivat harjoittaa työtä paikan päällä. Saataisiin paljon ö, äh, oikeudellista asiantuntemusta, niin kuin saatamme kuulla Amnesty joka voisi ottaa yhteyttä tarttua oikeudellisiin ongelmiin, jotka koskevat romaniväestöä. Ja tämä toimintasuunnitelma on nyt hyväksytty. Me harjoitamme työtä sen toimeenpanossa, hyvin rakentavassa yhteistyössä Euroopan komission kanssa, ennen kaikkea varapuheenjohtaja Redingin kanssa. Ja me olemme sitä mieltä, että tulemme näkemään käsintuntuvampia tuloksia tästä uudesta poliittisesta kohdentamisesta. Meistä on ilo nähdä, että Euroopan parlamentti ja parlamentaarinen yleiskokous keskittyvät tähän aiheeseen, koska poliittinen keskittyminen, poliittinen agenda asialista voi saada aikaan muutoksia. Kiitos. Kiitos suurlähettiläs. Ja nyt Kaksi kollegaa on esittänyt toiveen käyttää puheenvuoron. Ensin Rova Kopa ja sitten Lohpiler. Um, ähm. kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon tästä esityksestä. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Vain lyhyt kommentti ja kysymys. Me tunnemme Länsi-Balkanin ihmisoikeustilanteiden tiedämme, että se on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ongelmat ovat melko yleisiä ja ne ovat edelleen akuutteja. Ja tietenkin pääasia sovittelulle, joka on tärkeä tällä alueella, on se, kuinka taistella ähm, sotarikollisia vastaan ja ajaa heidän tuomitsemistaan. Mutta on muutenkin tärkeitä asioita. Ilmaisuvapaus. Meillä on paljon tilanteita, jossa median edustajia on painostettu. Korruptio, organisoitunut rikollisuus, joka loukkaa ihmisoikeuksia – monien vähemmistöjen asema, esimerkiksi uskonnollisten ja myöskin romanejen. Eli meillä on edelleen pitkä matka edessämme tässä suhteessa. Ja me uskomme, että siis me ryhmässä, uskomme, että kaikkein paras työkalu näihin kysymyksiin vastaamisessa – ja tässä minun täytyy korostaa sitä, että Euroopan unionin pitäisi toimia niin, että kaksinkertaisia standardeja, eri standardeja ei ole olemassa. Sillä tarkoituksena on toimia niin, että me emme suhteellista ihmisoikeuksia, vaan pyrkiä tuomitsemaan avoimesti esimerkiksi romanien tilanteen. Tämä on hyvin suuri esimerkki. Minulla on yksi kysymys. Anteeksi, en ollut täällä teidän esityksenne alussa, mutta kysymykseni on se, että onko teillä mitään tietoa koskien Kroatian ja Serbian presidenttien tapaamista, jossa he keskustelivat pakolaisten vapaaehtoisesta palaamisesta. Onko teillä mitään tietoa poliittisesta sopimuksesta, joka olisi tehty tässä aiheessa? Kiitoksia. Thank you, Mrs. Koppa. then Mrs. Loh. Rova Lohpilä. Thank you also very much for all your... Kiitoksia hyvin paljon kaikista esityksistänne ja suosituksistanne. Pyrimme varmasti ottamaan ne huomioon työssämme. Minulla on muutamia kysymyksiä Amnesty Internationalin edustajalle, mitä tulee romanien tilanteeseen Kosovossa. Minä vierailin UNICEFin kutsusta eräissä leireissä syyskuussa ja tilanne oli todellakin järkyttävä ja erittäin kurja, mutta me emme parlamentissa saaneet tätä Kosovoa koskettavaan tekstiin mukaan. Nyt oli hyvin paljon leirejä, jotka olivat saastuneella alueella, ja pelkona oli se, että kun paljon pakolaisia joutuu palaamaan Kosovoon, he saattavat ehkä talojen puutteessa – joutua näille saastuneilla alueilla oleville tyhjille leireille. Onko teillä vastaus tähän kysymykseen? Toisekseen toinen teidän suosituksistanne koskien sitä, että komissio voisi auttaa Kosovon hallitusta integraatio-ohjelmissa. Minä periaatteessa olisin samaa mieltä tässä. Meillä on integraatio-ohjelmia. Niitä on järjestetty Saksan hallituksen kanssa, koska siellä on edelleen kahdeksan tai seitsemän tuhatta äh, romania, jotka pelkäävät, että heidät lähdetään takaisin Kosovoon. Mutta kun olin siellä paikalla, instituutiot oli hyvin järjestetty, mutta kuinka tämä ei kovinkaan kunnioitettu vähemmistö integroitaisiin äh, virallisesti työttömyysprosentti on 45 ja epävirallisesti jopa parlamentin edustajat myöntävät, että se on paljon korkeampi, koska talous ei ole kovinkaan hyvässä kunnossa. Eli uskon, että nämä olivat ne kysymykset, joita minulla oli. Not yet. so thank you. Niin, kiitos Avalopilja. Tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista antaa puheenvuoro komissiolle ja sitten meidän vierailijoillemme. Herra Aldeen, yksikön päällikkö laajentumisen pääosastolta, olkaa hyvä. Um, I will, uh... Kiitoksia. Kuten puheenjohtaja jo mainitsi, perustan puheeni nyt sille, mitä on mainittu marraskuussa julkaistussa edistymiskertomuksessa. Kuten tiedätte, Kööpenhaminan kriteerit, myöskin ihmisoikeusasiat ovat hyvin keski, keskiössä, kun tarkkaillaan maiden kehitystä. Ihmisoikeusten kunnioittaminen on EUlle erittäin tärkeä asia ja se on kandidaattimaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden velvoite Euroopan unionia, Euroopan neuvostoa ja muita kansainvälisiä organisaatioita kohtaan. Mitä tulee kehitykseen viime vuonna, täytyy muuttaa, muistaa kokonaiskuva tässä suhteessa kehitys on välillä ollut erittäin suurta. Rauha on ollut vallalla, demokratia on ollut, on kehittynyt, taloudet ovat kehittyneet hyvin paljon, ne ovat myöskin hyödyttäneet kansalaisia, mitä tulee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja EUn standardien kunnioittamiseen. Eräissä tapauksissa toimeenpanossa on hyvin suuria puutoksia, mutta kuitenkin nyt ihmisoikeuksia kunnioitetaan periaatteessa tällä alueella ja Euroopan unionin jäsenyysmahdollisuus on ollut hyvin tärkeä tekijä tässä kehityksessä. Me olemme korostaneet, että on erittäin tärkeää jatkaa tätä prosessia. Ja tämä prosessi on hyvin tärkeä ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi poliittinen kriteeri, mutta myöskin yksi neuvottelukappale perusoikeusteksteissä ja me pidämme tästä kiinni. Ihmisoikeuksia koskettavat haasteet ovat edelleen olemassa Länsi-Balkanilla ja koko tällä alueella. Ensinnäkin puutteita on olemassa, mitä tulee demokraattisten instituutioiden toimintaan, ja ne vaikuttavat ihmisoikeuksiin. Vaikka kehitystä on tapahtunut, oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen, ähm, riko, järjestäytyneen riko, rikoksien vastaan taisteleminen ja muut tällaiset asiat, kuten korruptio, ovat edelleen vallalla eräissä maissa. Ja myöskin eri etnisten ryhmien ja vähemmistöjen suojeleminen on ollut ongelmallista. Viime vuonna, mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, haasteet kasvoivat ja tämä vaikutti hyvin paljon kansalaisten tilanteeseen korkeina työttömyyslukuina, jotka ovat jollain alueella saavuttaneet 30 prosenttia. Kaiken kaikkiaan ää, ähm, Balkanilla, Balkanilla lehdistö on vapaa, mutta ongelmia on edelleen olemassa joissakin maissa. Ilmaisuvapaus on edelleen huolenaiheena Länsi-Balkanilla ja journalisteja vastaan on hyökätty ja heidän työhönsä on sekannuttu jopa julkisilla kanavilla. Näihin asioihin täytyy puuttua hyvin nopeasti. Komissio tulee järjestämään ilmaisuvapautta koskettavia keskusteluja ensi toukokuussa. Tässä strategiapaperissamme myöskin korostamme sitä, että sosiaalinen inkluusio on hyvin tärkeä, mitä tulee haavoittuviin ryhmiin, kuten romaneihin. Täytyy järjestää parempia mahdollisuuksia äh, romanien inkluusion eteen. Me myöskin pyydämme, että maat taistelisivat köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan EU 2020-strategian mukaisesti. Komissio tulee jatkamaan ihmisoikeustilanteen tarkkailemista ja tukemaan Länsi-Balkanin maita kaikissa prosessin vaiheissa ja me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä kansallisten auktoriteettien kanssa myöskin järjestöjen ja toisaalta Euroopan neuvoston ja erilaisten järjestöjen edustajien kanssa. Me tulemme tukemaan erilaisia toimia – kosketaan eri ohjelmia, kosketaan jokaista maata tällä alueella, mutta myöskin Euroopan ihmisoikeusohjelmaa mielessä pitäen. Me korostamme ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen suojelua näissä ehdokasmaissa. En tiedä, onko minulla vielä aikaa jäljellä. Olen pyrkinyt käymään nopeasti tilannetta läpi eri maissa. Kroatia on nyt äh, viimeisessä liittymisneuvottelujen kohdassa, mutta siellä on edelleenkin tarvetta suurille muutoksille. Maassa pitäisi taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja korruptiota vastaan. Vähemmistöjen suojelu, erityisesti romanien ja serbien suojelu, on edelleen ongelmallista – ja mitä tulee äh, sota, äh, rikollisten oikeuteen tuomiseen ongelmia on edelleenkin. Makedonia täyttää poliittiset kriteerit ja on näyttänyt viime vuonna uusilla uudistuksilla, että se kehittyy tasaisesti. Komissio on aloittanut tämän maan kanssa äh, neuvottelut, mutta asia on edelleen auki. Me olemme huolissamme median poliittisesta sekaantumisesta. Mitä tulee sitten romanien tilanteeseen ja syrjinnän vastaiseen taisteluun, tilanne ei ole aivan Euroopan unionin standardien tasolla. On hyvin tärkeää, että me saisimme aikaan puitesopimuksen. Tämä olisi tärkeää etnisien, etnisten suhteiden suhteen. Ne tulee Montenegroon ja Albaniaan ja jäsenneuvotteluihin – olemme todenneet, että meidän pitäisi aloittaa neuvottelut, kun nämä maat ovat täyttäneet tarpeeksi avainehtoja, jotka liittyvät poliittisiin kriteereihin. Kyseessä ovat oikeusvaltion kunnioittaminen ja Albaniassa demokraattisten instituutioiden toiminta. Komissio täs, tällä hetkellä suosittelee vain Montenegroa jäsen, mahdollisesti jäsenvaltioksi Bosnia ja Herzegovina joutuvat muokkaamaan perustuslakiaan, jotta se olisi samoilla linjoilla Euroopan unionin periaatteiden kanssa, mitä tulee vähemmistöjen ja muiden ryhmien suojeluun ja ihmisoikeuksiin. Minä päätän puheeni aivan pian. Kaiken kaikkiaan maiden kehitys viime vuonna oli rajallista. Meillä on edelleenkin huolia, vaikkakin positiivisia askelia on tehty, mitä tulee pakolaisten asiaan ja sotarikosten käsittelyyn. Mitä taas tulee romaneihin ja lapsien tilanteisiin ja heidän mahdollisuutensa päästä kouluun. Päätän nyt puheeni tähän. Haluaisin antaa vieraillemme puheenvuoron, että voisivat vastata kommentteihin ja kysymyksiin, joita on esitetty. Ehkä senaattori Marcenaro aloittaa. Voisitteko myös lyhyesti kommentoida sitä, mitä Amnesty International sanoi romani-asiasta? Haluan muistuttaa teitä, että jokaisella on noin kolme minuuttia puheaikaa ja sitten päätämme asian käsittelyyn. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan aluksi kysymykseen, joka liittyi Serbian ja Kroatian välisen tilanteeseen äh, pakolaisen ja, ja presidenttien äh, yhteistyöhön. Vuonna 2005 niin sanottu Sarajevon prosessi käynnistettiin. Siinä yhteydessä äh, sovittiin, että pakolaiskysymyksestä päättäisiin ratkaisu vuoteen 2006 mennessä. Tätä ei kuitenkaan käytännössä sovellettu. Viime kuukausina kuitenkin Sarajevan prosessia on uudelleen käynnistelty ja niin kuin itse omassa alustuspuheenvuorossani totesin, myönteiset suhteet Serbian ja Kroatian presidenttien välillä ovat panostaneet ja, ja edesauttaneet prosessin käynnistystä, mutta kuitenkin keskeisiä ongelmia on edelleenkin avoinna. Eritoten pakolaiskysymys ja turvapaikanhakijoiden kysymys on auki. Eri tilaisuuksissa Serbiassa ja Kroatiassa äh, on käynyt ilmi se, että ongelmaa pyritään ratkomaan yksissä tuumin ja se liittyy myöskin tiivisti Kroatia Euroopan unionin liittymisprosessiin. Tämä siis vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten Romi-kysymys. Itse olen varsin äh, läheltä äh, tutkinut asiaa, koska Italiassahan äh, toimi, niin kuin sanottu, senaatin ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana Italiassa Roma-ongelmia niin ikään on ollut pitkään. Äsken saimme kuulla Amnesty International edustajan puheella, suulla asiasta varsinkin, varsin kiinnostavaa tietoa, mutta – jos ajattelemme asiaa nyt kokonaisuutena, kyse ei ole pelkästään poliittisesta ongelmasta, vaan siitä, että niin kuin kaikki tietävät, romaneihin liittyen liittyvät kysymykset ovat varsin monimutkaisia, varsinkin jos niihin liittyy populistisia kannanottoja ja liikehdintää, niin kuin omissa maissamme viime aikoina on käynyt. Jokainen tietää, että että äh, kun romaanikysymyksistä on äh, puhe, se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän äh, on jonkinlaiset vastaukset tähän ongelmaan löydettävä. Doric, could you take the floor, please? Herra Doric. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin vain lisätä muutaman lauseen koskevat näitä viimeisten kuukausien aikana oli kokouksia, Meillä on ollut hyvin rohkaisevaa poliittista kehitystä. Asiat ovat olleet hyvin mielenkiintoisia, joita on ollut esillä ennen kaikkea pakolaisten palaaminen, samoin niiden kansalaisten luovuttaminen, jotka ovat olleet osallisia sotarikoksissa. Äskettäin oli yhteinen talousfoorumi, jossa keskusteltiin kulttuuriperinnön palauttamisesta Kroatian, joka sieltä vietiin sodan aikana. Tadic tapasi myöskin Vukovarin asukkaat, koska heidän ongelmistaan Serbia on ruvannut auttaa joidenkin katujen ja rakennusten jälleenrakentamisessa Vukovarissa, joten tilanne on täysin uusi viimeisten kuuden kuukauden aikana. Thank you, Mr. Kiitos, Doric. Ja nyt tohtori Jones, ehkä haluatte vastata kysymyksiin. Is it on? Okay. Um... Niin. Mitä tulee kysymyksiin, jotka liittyvät näihin leireihin Mitrovitsan pohjoisosassa. Jasmin, Jasmin Lukista on ihmisiä siirretty Mahalaan, Etelä-Mitrovitsaan. Jotkut ovat kieltäytyneet tästä, koska he ovat pelänneet albaaniyhteisön hyökkäyksiä. Meillä on myös kerrottu jotkut tähän yhteisön kuuluvista henkilöistä. Eräs yksilö, että hänen kimppunsa hyökkäsivät serbit pohjois mitrovitsassa Kuukausi sitten, kun ihmisiä siirrettiin Mahalaan, on aloitettu lasten terveystarkastukset. Pelkäsimme, että tätä ei tapahtuisi. Jasmine Luke, sitä ei ole aidattu niin, että ulkopuoliset eivät pääsisi tunkeutumaan sinne. Ja edelleenkin on ihmisiä, asuvat toisella paikalla, josta ihmisiä alun perin siirrettiin Jasmine Lukiin. Viimeisten kokousien aikana olemme saaneet tietää, että ihmiset palaavat sinne eri maista, joista heidät on pakotettu palaamaan. Minä en ole tavannut näitä ihmisiä, mutta minulla on yhteyshenkilöni niin leiriltä ovat tavanneet heitä. He eivät ole siellä nukumassa koko ajan, koska he pelkävät, että heidät löydetään, mutta se on yksi paikka, jossa he oleskelevat. Leiri ei ole täyttymässä, mutta pikkuhiljaa sinne on tulossa ihmisiä, joilla ei ole mitään muuta paikkaa. Mitä tulee työllisyyteen, vahvistan ne huolen, huolen, huolestuneet kommentit, joita esitettiin siitä, miten on mahdotonta ratkaista tilanne monissa maissa, paitsi jos nähdään, että syntyy tilanne, jossa on oikeusvaltio eikä ole korruptiota. Kosovo on erittäin ongelmallinen valtio, kuten eh, viimeisimmät Euleksin ja komission raportit ovat osoittaneet nimenomaan, mitä tulee oikeusvaltion toimintaan ja korruptioon. Talouteen ei tehdä investointeja ennen kuin on oikeusvaltio ja, en, ja on huomattavasti vähemmän korruptiota kuin tällä hetkellä. Tästä syystä me neuvomme jäsenvaltioita jättämään romanien palauttamisen Kosovon, koska heille ei ole mahdollisuuksia työllisyyteen, koska tällä hetkellä realistisia mahdollisuuksia löytää työtä ei ole 55 prosentille väestöstä, jotka esävät tässä yhteiskunnassa. Investointeja tarvitaan, mutta työtä ennen sitä tarvitaan hyvin paljon. Ja me toivomme, että EULEX saa riittävästi tukea, riittävästi resursseja, niin että se voi tarttua kysymyksiin, kuten sotarikosten tankaisematta jättäminen ja taloudellisiin kysymyksiin ja korruptioon, koska niihin täytyy tarttua mahdollisimman pikaisesti. Thank you, Dr. Jones. Kiitos, tohtori Jones. Niin, nyt on ilo kääntyä kollega Kukanin puoleen. Hän voi sanoa muutaman sanan tämän kuulemisen päätteeksi. Ja omalta osaltani haluan nyt kiittää kollegoja Euroopan neuvoston parlamentista yleiskokouksesta siitä, että tulitte tänne. Tiedän, että me tulemme pysymään yhteydessä tässä kysymyksessä ja monissa muissakin. Kiitoksia hyvin paljon rouva puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää kaikista esityksistä ja puheista. Ne olivat hyvin tiiviitä ja mielenkiintoisia. Ja myöskin haluaisin kiittää kollegoja heidän osallistumisestaan. Kuten tämän päivän kokouksessa on keskusteltu, on edelleen Länsi-Balkanilla huoli koskien ihmisoikeustilannetta. Minä haluaisin vain alleviivata eräitä asioita, joihin meidän pitäisi keskittyä jatkuvasti ja antaa niille huomiota. Kuten me kuulimme tänään, pakolaisten oikeudet ja maiden sisällä siirtyneiden ihmisten oikeudet kansainvälisen oikeusistuimen työ entisten Jugoslavien maiden suhteen ja oikeus ja sotarikollisten oikeuden tuominen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistamisen eteen tehty työ ja vähemmistöjen suojelun eteen tehty työ, ottaen huomioon eri gender-oikeudet. Belgradissa oli Pride kulkuessa tapahtunut tilanne, jossa poliisit puuttuivat sen toimintaan. Mitä tulee sitten taas ihmisoikeusaktivistien työhön ja journalistien tilanteeseen. Tämä on yksi meitä kiinnostava asia. Sitten viimeisenä, mutta ei vähempänä, romanien tilanne on sellainen, että EUn instituutiot antavat sille jatkuvasti huomiota. Kun otetaan huomioon, kuinka vakava tilanne on, ja kuten me tänään kuulimme, uskon, että sekä tämän alueen maiden hallitukset että Euroopan unionin jäsenmaiden hallitukset kiinnittävät siihen huomiota. Uskon, että nämä kaikki asiat ovat sellaisia, että ne pitäisi ottaa hyvin vakavasti eri Euroopan unionin parlamentin delegaatioiden keskuudessa, mitä tulee tähän alueeseen, ja myöskin Länsi-Balkanin asioita käsittelevissä työryhmissä ja myöskin tulevissa AFET mietinnöissä. Tämä oli lyhyesti se, mitä minä haluaisin mainita. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Yeah. Thank you very much. Kiitos, kollega Kukan. Niin, näin voimme nyt sitten siirtyä viimeiseen keskeiseen kohtaan esitystallamme. Muistaaksemme sen, että huomenna ensimmäinen joulukuuta maailman AIDS-päivä. Meillä on kuuleminen Euroopan unionin roolista – siinä, miten taistellaan AIDSia vastaan. Haluan antaa nyt muutaman minuutin aikaa ihmisille poistua hiljaisesti. Ja sitten jatkamme. interest from the press. Okay, and then you decide. Okay. So, uh, let's continue uh, with our... No niin, nyt jatkamme sitten uh, Euroopan unionin roolilla AIDSin torjunnassa ja HIVn torjunnassa. Minulle on ilo toivottaa tervetulleeksi puhujat tähän kuulemiseen. Ensinnäkin Henning Mikkelsen, joka edustaa y- YK AIDS-ohjelmaa sen toimistoa täällä Brysselissä. Hän oli 20 vuotta työskennellyt asioiden kanssa, jotka liittyvät kansainvälisen vastauksen naiskysymyksiin. Hän tietää erityisesti Euroopasta ja Keski-Aasiasta muun muassa. Sitten meillä on Robinson, Robinson Cavillo, lääkäri, joka on ollut Via Libren pääjohtaja, joka on kansainvälinen HIV AIDS allianssi, sen kumppanijärjestö perussa vuodessa 2004 hän on koordinoinut useita vuosia ja johtanut useiden kehityshankkeiden johtamista, jotka ovat liittyneet HIV- ja lisätämistöiden kysymyksiin. Hän on myöskin edestänyt mahdollisuutta saada hoitoa. Ja sitten meillä on Catherine Totris, joka on tutkija terveyden ja ihmisoikeuksien kysymyksissä Human Rights Watchissa. Hän tarkastelee erityisesti tilannetta Afrikan vankiloissa on todella tärkeää meille ryhtyä käsittelemään terveyttä myöskin eh, ihmisoikeuskysymyksenä. Meillä on ollut tässä mielessä joitakin kansainvälisiä keskusteluja. Rova Totris muun muassa on työskennellyt eh, Millennium eh, kylähankkeessa Columbia Universityn Earth Instituteissa, joka käsittelee erityisesti patilaiden oikeuskysymyksiä Malavissa ja Gaanassa. Ja sitten meillä on paikalla myöskin Euroopan komission edustaja, herra Jean-Claude Boisdin, joka on ihmisen kehityksen, sosiaalisen kohesion ja työllisyyden yksikön päällikkö eh, kehityksen pääosastolta. Ja huomaa myöskin, että Nova Kretu on paikalla, joka on kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja meillä oli hyvin mielenkiintoinen yhteinen kuuleminen ihmisoikeustilanteesta Kongossa muutama kuukausi sitten myöskin sydämellisesti tervetuloa tänne Rova Kretu. No niin, taustasta on noin 33,3 miljoonaa ihmistä, jotka elävät hoiven kanssa. Ja tähän suureen lukuun siintyy 2,5 miljoonaa lasta. Luvut ovat kasvamassa. Me tiedämme myös, että vuonna 2009 noin 2,9 miljoonaa sai infektion – tartunnan ja noin 1,8 miljoonaa ihmistä kuoli hiv AIDSiin. Valtaenemmistö ihmisistä, joilla on HIV, AIDS, elävät maissa, joissa on keskimääräinen alhainen tulotaso, mutta se vaikuttaa uhkaan naisia ja lapsia kaikkialla, kaikissa maanosissa. Heinäkuussa parlamentti hyväksyi päätösman, joka liittyy hoiven vast- EUn reaktion hiv joka perustuu ennen oikeuksiin. Tämä liittyy konferenssi, joka oli pidetty Viinissä, ja me olimme sitä mieltä, että meidän omansaltamme tuli antaa oma panokseen tuohon tärkeään tilaisuuteen. Parlamentti kehotti komissiota ja neuvostoa osallistumaan niin, että Euroopan perusoikeusvirasto keräisi lisätietoa siitä, miten tulevat toimeen ihmiset, jotka elävät hoiveen kanssa. Uskoakseni tänään me voimme oppia hyvin paljon siitä, mikä tilanne on, mitä ovat parhaat käytänteet, mitä ovat uudet lähestymistavat, mitä pitää tehdä, jotta voidaan lieventää ihmisten kärsimystä, jotka ovat jo saaneet tartunnan, ja että voidaan ehkäistä uusien tartuntojen syntyminen. Nyt olisi antaa puheenvuoron Henning Mikkelsenille eh, UNHista YK AIDS-ohjelmasta puheenvuoron teidän, ja pyytää sitten kukin pääpuhuja puhuisin noin kahdeksan minuuttia, jotta me jäisi aikaa keskusteluun. Eh, thank you to the chair. No, kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät jäsenet, ystävät ja kollegat. Kuten juuri sanottiin, on aika alkaa tarkastella terveyden ja ihmisoikeusten, ihmisoikeuksien välistä linkkiä. On itse asiassa niin, että tämä keskustelu alkoi jo 80-luvulla. Silloin puhuttiin jo paljon terveyden ja ihmisoikeuksien välisestä siteestä. Olen lainannut tässä Lontoon julkilausumaa, jonka terveysministerit tekivät ensimmäisen kerran vuonna 1988 Lontoossa. Ja he sanoivat, että kun taistellaan AIDSia vastaan, on tärkeää suojella ihmisoikeuksia – ja ihmisten arvoa ja kaikenlainen syrjintä ja leimaaminen, mitä tapahtuu, on tuomittava. Ja jo tuolloin tästä keskusteltiin ja keskusteltiin tärkeydestä, joka on homoseksuaalivastaisten syrjinnän vastaisella taistelulla. Ja Euroopan parlamentti on tehnyt tästä asiasta hyvin vahvan sitoumuksen. Mielestäni on tärkeää keskustella tästä asiasta täällä parlamentissa, sillä Euroopan unioni on ollut tässä ajana voimana tässä keskustelussa. Mitkä ovat sitten ne oikeudet, joista me keskustelemme, jos me keskustelemme ihmisoikeuksista ja AIDSista? Ensinnäkin meidän täytyy suojella itseämme tartunnalta. Kaikilla on oikeus tähän suojeluun. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy saada tietoa, ihmisten täytyy oppia ja saada tietoa, mitä tulee hiv ja terveyteen. Ja ihmisten täytyy päästä hoivin vastaisen palvelun piiriin. On kyseessä myös oikeus yksityisyyteen, vapauteen – autonomiaan ja esimerkiksi kaikki asiat, mitkä perustuvat äh, seksuaaliseen orientaatioon, rotuun tai muuhun, pitää jättää pois. E, esimerkiksi jopa vangeilla on oikeus terveyteen, on oikeus saada suojelua seksuaalista väkivaltaa vastaan ja tietenkin on myöskin ihmisoikeuksia, jotka ovat koskettavat sitä, että ihmisten on oikeus elää hyvää elämää, vaikka heillä on HIV-virus, on oikeus saada hoitoa, oikeus suojeluun, yksityisyyteen, terveyteen tarkoittaa myös sitä, että kaikenlainen statuksen vastainen syrjintä on kiellettyä. On myöskin kyse siitä, että pitää saada suojelua väkivaltaa syrjintää vastaan, leimautumista vastaan. Kyseessä ei ole se, että ne ihmiset, jotka, joilla ei ole infektiota, saisivat loukata ää, sairaiden oikeuksia. Tämä on ollut keskustelu, joka on ollut olemassa jo 80-luvulta asti. Oli tuolloin puhetta siitä, että kaikki ihmiset, pitäisi, joilla on HIV-virus, pitäisi laittaa kaukaiselle saarelle. Ja koko tämä Keskustelu seksuaalisesti tarttuvien tautien vastaisesta taistelusta on ollut ö, tässä mukana. Tämä on hyvin väärä asenne ja ensimmäisessä ö, maailmanlaajuisessa AIDS-ohjelmassa tähän on puututtu. On tärkeää, että me turvaamme terveyden oikeudet ja myöskin hoita sairastavien oikeudet meidän täytyy lopettaa leimaaminen ja me voisimme tuoda HIV-virusta sairastavat pois salailusta ja häpeästä ja tuoda heille informaatiota ja palvelua. Ja tämä tilanne ei ole tällainen edes Euroopassa. Puolet niistä ihmisistä tulevat hoitoon liian myöhään he tulevat liian myöhään, kun heillä on oireita, jotta he voisivat saada tehokasta hoitoa. Puolet ihmistä tulee jopa Euroopan unionissa liian myöhään hoitoon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että leimaaminen ja häpeä on edelleen vahva ja pitää ihmiset piilossa. Ihmisoikeudet ja HIV on otettu mukaan moniin kansainvälisiin päätöslauselmiin. Yksi niistä oli yhteinen päätöslauselma, joka tehtiin vuonna 2001, jossa hyvin selvästi todettiin, että HIV-viruksen vastaiseen taisteluun pitäisi ottaa ihmisoikeusaspekti mukaan. Ja vuonna 2006 YK maailmankokous puhui tästä asiasta ja totesi, että universaali pääsy hoitoon pitäisi turvata kaikille vuoteen 2010 mennessä. Ja täällä Euroopassa Dublinin julkilausuma, eh, joka koski yhteistyötä eh, koskien HIV-virusta Euroopassa ja Keski-Aasiassa, kuului myös tähän mukaan. Missä me sitten olemme tällä hetkellä? Me olemme tehneet erilaisia sitoumuksia, mutta mikä tilanne on? On hyvä huomata, että edistystä on tapahtunut viime vuosina – sillä kaikki maailman maat raportoivat, että nämä sitoumukset, joita juuri mainitsin, niitä on toimeenpantu. Juuri viime viikolla me saimme HIV-virusta ja aidsia koskettavan maailmanlaajuisen raportin. Tässä raportissa todetaan, kuten voitte nähdä, että yhä suuremmassa määrin tunnustetaan että on olemassa lakeja ja politiikkoja, ähm, jotka äh, estävät tehokasta HIV-viruksen vastaista taistelua. On todettu, että tällaisia lakeja on olemassa. Tietenkin kaikissa ähm, maissa on erilaiset raportointimenetelmät. Eli vaikka tunnustaminen on suurempaa nykyisin, tämä ei ole kokonaiskuva. Voimme sanoa, että esimerkiksi että monissa maailman maissa samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaaliset suhteet on kriminalisoitu. Ja yli sadassa maassa ähm, prostituutio on kriminalisoitu. Mitä tulee sitten erilaisiin rajoituksiin, ähm, jotka koskettavat HI-virusta sairastavien ihmisten oikeutta matkustaa ja vierailla maissa. Kiina ei ole enää tässä mukana, mutta edelleen on 51 maata, joissa tällaisia rajoituksia on olemassa. Vaikka minkäänlaista tieteellistä todistusta ei ole ikinä annettu siitä, että tämä olisi kannattava lähestymistapa. So I will drop this and... Eli minä jätän nyt tämän äh, dian ja siirryn viimeiseen kohtaan. Mitä sitä voisimme tehdä? Lakien suhteen tiettyä kehitystä on tapahtunut, mutta edelleen on olemassa ihmisoikeuksia loukkaavia rajoituksia. Mitä voisimme sitten tehdä on se, aloittaa tietenkin näiden rajoitusten seuraaminen, vaikka tämä on vaikeaa ja vaikka se ei välttämättä aina tuota hedelmää. Yksi kohta on se, että poliisia pitäisi kouluttaa niin, että se ei syrji eikä ahdistele e, eri ihmisryhmiä ja niin edespäin. On myöskin tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan niin, että he osaavat kontrolloida infektion leviämistä ja meidän pitää myöskin turvata lakipalvelut ja pääsy koulutukseen ja informaatioon sairastuneille ihmisille. Ja me tarvitsemme erilaisia ohjelmia, jotka taistelevat hoiven leimaamista vastaan. Jonetsin visio on juuri julkaistu. Tarkoituksena on se, että uusia tartuntoja on nolla, ettei syrjintää ole lainkaan ja ettei AIDSiin kuolisi kukaan. Uh, Kiitos sama, että olette olleet perustajia. Esimerkiksi tanskalaisessa uh, AIDSin kanssa työskennellessä kansjärjestössä ja olin itse ollut mukana uh, itse johtokunnassa Suomessa tällaisessa AIDS-järjestössä. Niin, nyt sitten Robinson Cavillo, mielenkiintois kertoo meille kiitoista hankkeista perussa. Olkaa hyvä. Thanks, Mrs. Chair. I'm going to speak in Spanish. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua espanjaksi. Äh, kiitokset. Kiitos puheenjohtaja, äh, valiokunnan äh, puheenjohtaja, myöskin kollegoille, kaikille läsnäolijoille kiitokset. On suuri kunnia saada olla läsnä täällä tänään ja esittää kokemuksia latinalaisesta Amerikasta. Itse olen Perusta ja olen noin 15 vuotta työskennellyt HIV-kysymysten e piirissä ja luonnollisesti paljon olemme oppineet sekä HIV-kysymyksistä että ihmisoikeuskysymyksistä, jotka ovat tulleet entistä tärkeimmäksi. Nyt varsin lyhyesti voidaan huomata, että kaksi miljoonaa ihmistä elää HIV-kourissa ja Karibian alueen maissa. Tartunta on jatkuvasti kasvanut ja luvut ovat korkeammat. Näyttäisi siltä, että epidemia on ikään kuin keskittynyt erityisesti henkilöihin, jotka tulevat äh, trans vestiitti tai äh, <clears throat> homo piireistä ja erityisesti meidän maissamme hiv keskittyneisyys kohdistuu miehiin, jotka harjoittavat seksiä miesten kanssa. varma Salvadorissa 7 prosenttia, Meksikossa 25 prosenttia. Nämä ovat äh, prosentteja, jotka edustavat tilannetta latinalaisessa Amerikassa. Eli äh, myös mukaan luettava on ne henkilöt, jotka sinänsä ovat äh, naisia, mutta kokevat itsensä mieheksi. Heistä noin 35 prosenttia sairastaa AIDSia. Viime äh, vuosina olemme työstäneet äh, äärimmäisen tärkeää selvitystä tilanteesta ja voidaan no huomata, että Latinassa Amerikassa ollaan edistetty, edistytty erityisesti äh, hoitoon pääsyn piirissä. Kuitenkin ongelmia on edelleenkin erityisesti terveydenhoidon rakenteiden alalla monet eivät pääse hoidon piiriin ja, ja ihmisoikeuskysymykset ovat täysin poljettuja ja myöskin e, arkielämä kärsii. Ajattelen nyt erityisesti näitä kansanosia, joista äsken mainitsin, heihin tutkimuksen on keskittynyt. Myöskin heidän parissaan ennaltaehkäisevä työ on äärimmäisen tärkeää. Kun puhumme esteistä ja rajoista nimenomaan Latinalaisessa Amerikassa, ja tarkoitan tällä sitä, että ihmiset eivät pääse hoitoon, eivät saa ennaltaehkäisevää tietoa esteisiin törmäävät nimenomaan näistä piiristä tulevat ihmiset ja myöskin ihmiset, jotka muutenkaan eivät pääse ihmisoikeuksien piiriin. Heitä silmällä pitäen tarvitaan erityisstrategiaa, koska jos esteet kärjistyvät siihen, että ihmisoikeuksia rikotaan, ei tilannetta voida pelkästään jäädä mm, ihmettelemään ja, pyörittelemään peukaloitaan on myöskin syytä selvittää se, miksi ihmiset jäävät lääkehoidon ja sairaudenhoidon, terveydenhoidon ulkopuolelle. He ovat jo muutakin ihmisiä, jotka ovat joutuneet syrjinnän ja leimaamisen kohteeksi, he eivät ole päässeet koulutuksen piiriin, terveydenhuollon piiriin, no ylipäätään, joten heidän tilanteensa on todella hankala ja sen vuoksi olemme keskittäneet toimintamme heihin. Meillä on erilaisia selvityksiä vuodelta 2008-2009, joiden perusteella kävi ilmi, että noin 200 viharikosta kohdistui transihmisiin ja kaksi kolmasosa näistä tapauksista vastaa ylipäätään tällä sektorilla ilmi tulleita tapauksia, joten ennakkotapauksia on paljon tällaista rikos, rikostapauksista. Tämä on kaikkein korkein aste yhteiskunnan leimaamisesta ja syrjimisestä. Usein väkivalta jopa institutionalisoituu. Se voi olla peräisin siis jopa instansseista ja toimielimistä, jotka kuuluvat näihin piireihin. 80 prosenttia kuuluu transihmisten piiriin ja, ja useat heistä ovat myöskin työttöminä. Toinen keskeinen aihe, joka yhä ilmeisempi liittyy syrjintään, jota kohdistuu nimenomaan niihin henkilöihin, jotka ovat HIV-viruksen kantajia tai muutoin suku- ja seksuaalisen vähemmistöjen jäseniä. Me pyrimme jatkossakin tarjoamaan tukeamme näille väestöryhmille ja luonnollisesti myöskin harjoittamaan ennako, ennakoivaa toimintaa. Meidän on painotettava ihmisoikeuskysymyksiä, koska mikä tahansa uusi toimintamalli ei pääse <clears throat> kunnolla vaikuttamaan, jolle me painotamme myöskin ihmisoikeuskysymyksiä. Yritämme myöskin valvoa, valve, saada hallitukset valveutuneiksi, koska Euroopan koska Etelä-Amerikan maissa nimenomaan syrjintää tapahtuu myöskin hallitusten taholta, joten tehtävää on paljon. On tärkeää mainita myöskin se, että Euroopan unionin tuki on keskeistä Latinalainen Amerikka on kokonaisuudessaan varsin huolestunut siitä, että varoja ollaan vetämässä pois. Ja puhun nyt nimenomaan kehitysyhteistyön piirissä kanavoitavista varoista. Meillä on nimittäin tällä hetkellä menossa ohjelmia, jotka perustuvat kansainväliseen tukeen, ja jotta niitä voitaisiin ylipäätään jatkaa ja pitää yllä, se edellyttää sitä, että yhteistyörahoja saadaan jatkossakin Lisäksi tarvitsisimme lisää varoja ihmisoikeuskamppailua varten ja haluaisimme kohdentaa nämä varat nimenomaan kaikkein huonoimmassa tilanteessa olevien väestöosien piiriin ja niitä, jotka kantavat HIV-virusta. On tärkeää siis kasvattaa varoja, jotta kansalaisyhteiskunta pystyy jatkossakin toimimaan sillä tavoin, että toiminnalla on selkeitä vaikutuksia ja saamme myöskin kehitystä ja, ja oikeuksia lisätyksi koko väestön piirissä. Haluan vielä lopuksi esittää kiitokset koko latinalaisen Amerikan puolesta ja, ja erityisesti perulaisten puolesta. Kiitos. Kiitos esityksestänne. Nyt voisimme kääntyä rouva Todrin puolina Kuuleksemme työstä, että hän on tehnyt Afrikassa, mukaan luettuna Afrikan vankilat. Hello. Thank you very... Kiitos puheenjohtajalle ja alivaliokunnalle tilaisuudesta puhua täällä tänään. On kunnia olla täällä. Hän Nicholson on jo puhunut monista ihmisoikeuskysymyksistä, jotka liittyvät hiv Euroopan parlamentti tunnusti heinäkuun päätösohjelmassaan, että hoito ihmisoikeuksien mukaisesti on perustavan tärkeää niin, että voidaan niin globaali vastaus hoiveihin. Pääsymässä. Ehkä puhutte hiukan liian nopeasti. Access to care and treatment Pääsy hoitoon on erittäin olennainen kysymys. 80-luvun alusta lähtien HIV on vaatinut 25 miljoonaa kuolonuhria. Yli 35 miljoonaa ihmistä elää HIVin kanssa tänään. Rak- voima, joka tässä vahvistuu, sikäli, että sisältyy paljon myöskin ihmisoikeusrikkomuksia, jotka liittyvät väärinkäytöstä ja sitä, että ei ole yhtäläismahdollisuuksia päästä hoitoon, joka koskee harvoittimpia ryhmiä, seksityöntekijöitä, huumeiden käyttäjä, van, vankeja ja, ja henkilöitä, joille kansallisuutta haluan puhua tänään niistä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä, jotka kuuluvat näihin ryhmiin, siirtolaiset, ja jossa pyritään katsomaan, miten voidaan vält- kohdella siirtolaisia, joilla on HIV. Se, että ihmiset siirtyvät paikasta toiseen, jonkin jonkin on jatkuvasti sisääntyvä kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön tietojen mukaan tällä hetkellä 142 miljoonaa ihmistä asuu muualla kuin paikassa syntyvät, mikä on 3 prosenttia maailman väestöstä. Maailman terveysjärjestö on tunnustanut, että siirtolaisuudella voi olla vakavia terveysvaikutuksia – ja epidemian syntymistä lähtien sitolaiset on jatkuvasti nähty haavoittuvaksi ryhmäksi siinä, miten HIV leviää, miten riski siitä kasvaa. Monet hallitukset ovat kuitenkaan ole onnistuneet turvaamaan sitä, että kansainvälisellä siirtolaisilla olisi mahdollisuus saada HIV-hoitoa. Hallitukset ovat sitoutuneet antamaan kaikille pääsyn kuitenkin hoitoon. Meillä on erityisiä määräyksiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön pohjalta, joka mukaan HIV-hoito annetaan ilman valintoja. Kuitenkin vain harvat valtiot ovat tunnustaneet eh, tällaiset terapiat, eh, jotka olisivat minimi terveyspalveluiden riippumatta kansalaisuudesta. Euroopan unionin sisällä pääsy julkisen, terveyden, julkisen terveydenhuoltoon usein liittyy kansalaisuuteen tai siihen, että on osoitettu asema maassa sijoitolaisille, joilla ei ole henkilöpapereita eh, hoito on rajoitettu usein sellaisiin tauteihin, jotka ovat uhka kansanterveydelle. Ja muissakin maissa näihin on lukaluettu HIV, mutta toisissa taas, toisissa taas ei. Sen lisäksi, hoidon lisäksi HIV-positiiviset sitalaiset ovat syrjinnän kohteita muissakin mielessä. Yli 50 maata kautta maailman edelleenkin asettaa erityisiä maahantulo-, oleskelu- tai asunpaikkamääräyksiä henkilöille, joilla on HIV. Nämä määräykset, jotka koskevat henkilöitä, joilla on HIV, saattavat estää heitä tulemasta maahan tai oleskelemassa siellä pitempään. He ovat eh, ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeusasioiden kanssa, jonka mukaan kaikilla on yhtäläinen, kaikki ovat tasavertaisia oikeuden edessä. HIV liittyvät määräykset, jotka liittyvät maahantuloiskeluun ja asuinpaikkaan, eivät edistä kansanterveyttä. Äskettäinen tällaisten määräysten poistaminen Yhdysvalloissa ja Kiinassa ehkä puhuvat siitä, että tunnustetaan, miten vaarallisia nämä rajoitukset voivat olla, mutta niiden säilyttäminen muissa maissa, säilytät kuitenkin muissa maissa. Euroopan komissio on, on tuominnut tällaiset rajoitukset, jotka liittyvät maahantuloon hoiven pohjalta. Joissakin maissa niitä on kuitenkin myös Euroopan unionin alueella, ja on todettu, että Unkarissa HIV-positiiviset ulkomaalaiset voidaan pakko siirtää maasta pois. Bayerissa eh, oleskelupa voidaan evätä HIV tartunnan perusteella Slovakiassa ihmiset, joilla on HIV, eivät voi saada oleskelulupaa. Joten HIV-positiiviset eh, henkilöt voivat joutua pakkokuljetuksen maasta sairauden vuoksi tai heihin voi kohdistua väkivaltaa mutta adekvaatteja järjestelmiä ei ole olemassa monissa maissa, jotka turvaisivat sen, että he saavat jatkuvaa hoitoa silloin, kun he ovat säilönotettuina äh, spesiaalisen maissa, Saudi-Arabiassa, Arvierimikunnissa. HIV-positiivisia henkilöitä on säilöön otettu kuukausiksi, ja he eivät ole kuitenkaan saaneet hoitoa samaan aikaan. Ja sitten heidät on kuljettu maasta pois ja huomiota heidän terveyteensä. Yhdysvalloissa ei ole olemassa järjestelmiä, jonka mukaan hoito ei keskeytyisi silloin, kun HIV-positiivinen siirtolainen kuljetetaan pois maasta. Usein heihin kohdistuvat huonot olosuhteet ja heidän terveydenhuoltoonsa ei kiinnitä huomiota. Tietyissä olosuhteissa kansainvälinen lainsäädäntö kieltää kuljetukset tai vaatii, että kuljetus pysäytetään, kun henkilö on HIV. Se, että laki ei ole jos lakia ei täytetä, tällainen periaate on olemassa. Kansallislaissa ja ihmisoikeuslainsäädännössä on ehdoton kielto, joka koskee sellaisen henkilön siirtämistä toiseen valtioon silloin, kun on olemassa syytä uskoa, että henkilö on vaarassa joutua kidutuksen tai muun julman tai epäinhimillisen tai alentavan kohtelun uhriksi. Tätä pakkosuorituksia kuljetuksia on käsitelty sellaisiin hoiveen osalta sellaisiin maihin, joissa ei ole tukijärjestelmää tai ei ole asianmukaista hoitoa. Tapa oikeuden mukaan katsotaan ensin, mikä on terveystilanne ja sitten katsotaan, miten pitkälle tauti on nyt ja sitten tutkitaan sitä, onko olemassa paikan päällä ystäviä tai sukulaisia tai sitten katsotaan, onko lähtömaassa asianmukainen terveydenhuollon standardi. HIV-tapausten, hiv sairastavien on osalta kuitenkaan tämä ei ole, tätä ei ole sovellettu monissakaan tapauksissa. Olen keskustellut näistä tapauksista, joissa Human Rights Watch ja Afrikan poliisi, politiikkaverkosto tekevät raportin vuonna 2019 nimi Return to Risk. Ja Euroopan parlamentin, siinä oli suosituksia parlamentti, jossa pyrittiin kansainvälisiin sitoumuksiin, jossa katsottiin me suosittelimme, että Euroopan parlamentti hyväksyisi päätöslauselman, jolla rohkaistaisiin jäsenvaltioita antamaan HIV-hoitoa siirtolaisille samalla ehdolla kuin kansalaisille, että poistettaisiin kaikki määrät, jotka liittyvät hiv koskevat sisään maahantulo olisikolla asuinpaikkaa, tai että säilytetyt ulkomaalaiset saisivat asianmukaista terveydenhuoltoa mukaan ottana HIV-hoitoa ja turvata sitä HIV hoitoa ei keskeytetä. Ja todettaisiin se, todettaisiin se että HIV-positiiviset yksilöt eivät heitä kuljettaisi maahan, joissa hoito- ja sosiaalinen tuki on riittämätöntä ja että jossa heidän vaaran, palautumisen voisi aiheuttaa heille vaaran siitä, että kohdistuu epäinhimistä tai alentavaa kohtelua. Me otamme kaikkien Euroopan unionin instituutioihin, jotta ne tukisivat kansallisia hallituksia, jotta ne voisivat luoda rajat ylittäviä hoitoaloitteita. Ja lopuksi me vetoamme Euroopan parlamentin, jotta se ottaisi siis pakkokuljetus, HIV-positiivisten yksilöiden pakkokuljetuksen kysymyksen eh, Euroopan unionin organisaatio- ja jäsenvaltioiden tutkinnan kohteeksi. On tarvetta, että hallitukset julkaisevat asianmukaista täsmällistä tietoa HIV-positiivista pakokuljetusta, mukaan HIV-positiivista yksilöitä, jotka on pakkokuljetettu syytkuljetukselle ja toimet, joilla pyritään varmistamaan asianmukainen hoito mukaan luettuna hoidon jatkaminen äh, vastaanottavissa maissa. Ajattelen mm, sitä, että siirtolaisuus on maailmanlaajuista. Se mikäänlainen rationaalinen HIV, äh, aids strategia ei voi sisältää minkäänlaista siitolaisten syrjintää. Vain se, että on yhtenäinen kansainvälinen vastaus asiaan, jos on mukana kansainväliset ja viran, alueelliset virastot, kansalliset järjestöt, voidaan vähentää syrjintää, kun kohdistuu HIV-positiivisen Kiitos ajastanne. Oli ilo esillä teille tämä raportti Human Rights Watchin puolesta järjestö muiden järjestöjen puolesta. Ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. For all the speakers. What we have lastly heard... Se, mitä nyt lopuksi saimme kuulla, osoitti, että Euroopan parlamentti on ollut oikeassa heinäkuussa, kun se kehotti perusoikeusvirastoa keräämään tietoja ihmisoikeustilanteesta, joka kohdistuu ihmisiin, joilla on HIV tai AIDS. Olemme kuulleet suorasta syrjinnästä, jota on ollut se, että ei anneta oleskelulupaa esimerkiksi Bayerissa henkilöille, jotka tulevat ja joilla on HIV tai jotka potevat AIDSia. Pakokuljetukset on tietysti myöskin hyvin ajankohtainen kysymys ja olemme ottaneet huomioon suositukset, joita meille on tehty. Nyt ehdottaisin, että antaisimme Euroopan komissiolle puheenvuoron ja sen jälkeen katsomme, mitä kysymyksiä kollegoilla on. Merci euh, Très brièvement, si... Kiitokset puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin äh, selvittää teille äh, tilannearviota äh, HIV- <clears throat> ja ihmisoikeuskysymyksistä ja siitä, mitä viime joulukuun, e, heinäkuun jälkeen on tapahtunut. 7. heinäkuuta varapuheenjohtaja Katrin Aston otti esiin kolme keskeistä kysymystä, jotka liittyvät HIVn eh, ja AIDSin välisen kamppailun ja ihmisoikeuskysymyksiin. Ensimmäinen eh, kysymys tulikin äsken esiin, eli kyse on niiden henkilöiden, jotka ovat HIV-kantajia tai riskille alttiita, ovat varsin eh, haavoittuvassa tilanteessa ja heidän oikeuksia on suojeltava. Toinen keskeinen asia, jonka Rova Aston otti esiin, on syrjintä – ja leimaaminen, joka usein toteutuu hiv kantajakohtaan Tämä asia vaikeuttaa esimerkiksi terveyden, terveyspalveluihin pääsyyn, kodin saamiseen ja, ja työllistymisoikeuteen. Ja kolmanneksi hän äh, puhui ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja siitä, miten tärkeää on keskittää tarmot tähän, koska muutoin äh, riskiryhmät äh, joutuvat syrjinnäkohteeksi tai he joutuvat jopa piiloutumaan. Tämä on nimittäin samanaikaisesti uhka myöskin kansanterveydelle ja siksi asiaa on työstettävä. Samoin eh, heinäkuun eh, päätösten lisäksi meillä on Euroopan parlamentin päätöslauselma ja monet eh, kansainväliset tapahtumat, joita on järjestetty 27. Esimerkiksi Viinissä järjestettiin huippukokous ja ensi tammikuussa YK on <clears throat> vuosituhattavoitteiden yhteydessä asiasta puhutaan. Nyt on kyse siitä, että HIV otetaan malaria ja tuberkuloosin lisäksi keskeiseksi <clears throat> kysymykseksi, kun pyritään taistelemaan näitä tauteja vastaan. Mutta ihmisoikeuskysymysten liittäminen hankkeeseen on välttämätöntä. Komissaari Tali edusti Dali edusti Euroopan unionia eh, Viinin konferenssissa ja eh, niin ikään myöskin eh, perusoikeuskysymyksistä vastaava komissio toi asioita esiin samassa tilaisuudessa. Syyskuussa kävimme läpi uudelleen YK vuosituhattavoitteita ja voimme todeta, että kaikki haluavat vielä uudelleen vahvistaa samat tavoitteet. YK kokouksessa syyskuussa asia käsiteltiin uudemman kerran. Mitä on sitten tapahtunut rahoituskonferenssin jälkeen? tiedätte, että 10 prosenttia lisävaroja on saatu, eli tällä hetkellä kyse on 330 miljardin varoituksesta ja sitä kanavoidaan esimerkiksi AKT-maiden suuntaan eri rahastojen kautta mutta Tämä 10 prosentin korotus on käytettävä vuonna 2011 ja siitä sovittiin Viinin konferenssissa myöskin Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Tämän mm, jakson aikana eri valtuuskunnat ja komissio ovat jatkuvasti käyttäneet myöskin poliittista vuoropuhelua eri kumppanimaiden kanssa aina silloin, kun syrjintäkysymyksiin on törmätty. Erilaiset äh, häirintä, homoseksuaalinen ja muiden äh, äsken mainittujen kategorioiden häirintätapausten yhteydessä ollaan aina puhuttu vuoropuhelun äh, puitteissa. Esimerkiksi Malavin tapaus on tästä hyvä esimerkki. Huolimatta niistä edistysaskeleista, joita on saatu aikaiseksi, tiedämme, että tilanne – on kuitenkin varsin huolestuttava ja se edellyttää jatkuvia ponnistuksia sekä ennaltaehkäisyn ja terveydenhoidon saralla ja myöskin ihmisoikeuksien yhteydessä. Kaikki vuosituhatta tavoitteet, joista puheenjohtaja Barroso New Yorkissa puhui ja joita komissari Brievals vetää eteenpäin, edellyttävät tietysti lisätoimia. toimia kohdat 4 ja 5, lasten ja äitien terveys ovat keskeisiä tavoitteita, koska niissä rahata jälkijunassa. No, ne ovat kuitenkin liitoksissa muihin kysymyksiin. Tiedätte varsin hyvin, että puolet eteläisen Afrikan taudinkantajista ovat naisia ja usein he ovat jopa 15-20-vuotiaita ja sen vuoksi meidän on keskitettävä tarmoin myöskin heidän auttamiseensa. Tässä suurin piirtein ne kehityskulut, joita heinäkuun etapin jälkeen on saatu aikaiseksi. Kiitokset. Niin, olikin havaittavaa se, että korkea edustaja otti, osoitti kiinnostusta tähän asiaan heinäkuun täysistunnossa. Nyt haluaisin pyytää kehitysvaliokunnan varapuheenjohtajaa Korin Kretua käyttämään puheenvuoron ja kertomaan muutaman sanan, miten hän näkee HIV, AIDS, äh, asian yhdistyvän kehityshaasteisiin. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä siitä, että olette järjestäneet tämän kuulemisen tänään. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen debatti. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia heidän esityksistään. Minä keskityn nyt siihen, mitä me teemme. Ensinnäkin me olemme Saharan eteläpuolisen Afrikan, ähm, olemme keskittyneet siihen. Se, vai, se edustaa 68 prosenttia HIV-tapauksista ja monet ihmiset tällä alueella tarvitsevat erityistä huomiota. Työtä tällä alueella täytyy vahvistaa ja se täytyy olla Ähm, kestävää, jota voisimme taistella AIDS-epidemiaa vastaan tulevaisuudessa. Me tietenkin myöskin kiinnitämme erityistä huomiota lasten ja naisten tilanteeseen, erityisesti äh, kehittyvissä maissa, sillä näissä tautien esiintyvyys on erittäin suurta. 80 äh, prosenttia kaikista HIV-positiivisista naisista elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa – ja kuten sanoin, meillä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu jonkin aikaa sitten koskien Kongon tilannetta ja Kongossa tapahtuneita raiskauksia. Ja koskien seksuaalisen väkivallan uhria. Mitä tulee sitten Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, täällä on hyvin paljon seksuaalista väkivaltaa ja Kongossa tällaista massiivista väkivaltaa käytetään sotan, sodan aseena. Suurin osa lapsista, joilla on hoivirus, ovat saaneet sen äideiltään. Ja meidän tulisi keskittyä nyt äiteihin. Meidän politiikkamme pitäisi keskittyä siihen, että auktoriteetit järjestävät hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Ja että ne keskittyisivät niihin väestönosiin, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisempia. En ehkä puhu pidempään. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia. Sinclair Nyt rouva Sinclair halivaliokunnastamme saa puheenvuoron. Thank you, uh, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että tämä tärkeä keskustelu on ollut tänään esillä, tänään ja huomenna. Maailma pohti tätä asiaa, mutta äh, nyt on tärkeää, että kautta vuoden tehdään työtä tällä alueella. Oli ikävä kuulla, että joissakin EUn jäsenvaltioissa eivät äh, toimia asianmukaisesti sen pohjalta, mitä ne saaneet mulle maailmalle. Mutta missään oli puhuttu sitä, mikä on Vatikaanin paavi Benedikt hallituksen lausunto, jossa hän puhui ehkäisevällinen sitä, että ne käyttö olisi sallittua. Täällä varmasti oli vaikutus nimenomaan Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Mielenkiintoista kuulla, mitä te ajattelette, miten tämä tulee vaikuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Thank you for that remark and question. Kiitos tästä kysymyksestä ja kommentista. Nyt annan puheenvuoron vieraillemme. Voisimme aloittaa UNAIDSista ja herra Mikkelsenistä. Ehkä pari kommenttia siihen, mitä olette kuullut ja kysymyksiin. No, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Aluksi haluaisin kiittää komissiota heidän jatkuvasta panoksestaan tässä työssä. Tietenkin me olemme hyvin kriittisiä ja haluamme varmistaa, että kaikki kunnioittavat tätä HIV-malarian vastaista taisteltua ja sitä sopimusta, joka on tehty. Tämä on hyvin tärkeää. Me toivomme, että Madame Ashton tulee, kuten hän sanoi, ottamaan HIV-asian ja ihmisoikeudet osaksi EUn ulkopoliittisia toimia. Mitä tulee tähän Paavia kosittelemään kysymykseen, kun me kuulimme tästä UNHCissa, tästä uudesta Benediktuksen huomiosta. Me olimme todellakin kiitollisia siitä, koska me näemme ensimmäisen hyvin pienen edistysaskeleen ensimmäisen kerran siitä, että heidän taholtaan puhutaan kondomeista ja siitä, että ne voivat suojata ihmisiä. Tämä on hyvin erikoista. Näin monen vuoden jälkeen olemme nähneet näin pienen edistysaskeleen, mutta eräät ihmiset, jotka ovat katolisen kirkon jäseniä, ovat nähneet tämän suurena iskuna sitä vastaan, mihin he uskovat, joten me haluaisimme sanoa, että me odotamme Vatikanilta vahvempaa lausuntoa myöskin. Kiitoksia. Herra Muchas gracias. Kiitos Ehkä haluaisin vielä jollakin tavalla vahvistaa sitä asiaa, että ihmisoikeudet ovat universaalia. Sen totesin jo alustuspuheenvuorossannikin Ja, ja Latinalaisessa Amerikassa äh, meillä tapahtuu jatkuvasti suuria ihmisoikeusrikkomuksia, jos haluamme panosta hoive äh, kamppailu. Meidän on myöskin samanaikaisesti vahvistettava ihmisoikeuksia koska usein syrjintä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu nimenomaan hallitusten ja instituutioiden taholta. Mitä taas tulee Paavin julkilausumaan, on selvää, että tämä voi edesauttaa tilannetta, mutta olemme kuitenkin vielä aika etäällä vaikutuksista Perussa olemme nyt valmistelemassa äh, massiivista kampanjaa, joka kohdistuu nimenomaan ehkäisyn käyttöön ja, ja yksi ehkäisykeinosta on äh, kondomin käyttö. Jos äh, Paavi vielä vahvistaa julkilausumansa, voi käydä niin kuin perussa, nimittäin hallitus ja julkinen sektori on pysäyttänyt kampanjan että julkilausumien vuoksi. And thank you, and then Mrs. Todris. Sitten rouva Todris, muuten voisitko sanoa jotakin HIV potevien vankien asemasta Afrikassa? Ah. Ainoa lyhyt sananen, kiitos. Niin, todellakin haluaisin kiittää komissiota ja kehitysvaliokuntaa niiden ponnisteluista AIDSin ja ihmisoikeuksien osalta. Miten sitten tulee kondomikysymykseen? On vielä paljon tehtävää ennen kaikkea Afrikan vankiloissa. Äskettäin tein tutkimuksen Sambian vankiloissa ja siellä saatamme todeta hoivien osalta, että on tapahtunut tiettyä etenemistä testauksessa ja hoidossa, mutta nimenomaan kaupunkialueen vankiloissa, mutta maaseudulla tilanne on toisen näköinen ajatellen nimenomaan testausta, joka koskisi kaikkein haavoittuvimpia väestönosia kuin naisia ja lapsia, ja että olisi olemassa asianmukaisia mahdollisuuksia ehkä jos ja miten tulee sitten samaa sukupuolta ylemmisten suhteisiin Sambiassa ja muissa Afrikan maissa asianmukainen mahdollisuus saada kondomia tai että äidisiltä ehkäiseviä toimia tämä oli mahdollista, mitä tulee myöskin siihen, että samaa sukupuolta ylemmisten suhteet ovat kriminalisoituja, on johtanut siihen, että ei anneta myöskään kondomeja mitä tulee sitten lainsäädäntöön, pitäisi ehdottomasti tapahtua dekriminalisointia, mutta myöskin siinä, että pitäisi antaa keskeisiä eikä se kun ne kondomeja vankiloissa ajatellen sitä, että siellä on samaa sukupuolta väli olevien seksuaalisia suhteita. Mitä tulee sen tilanteeseen Afrikan vankiloissa, me nähdään, että on edistymistä siinä, että tunnustetaan, että on olemassa HIV-epidemia vankiloissa, myöskin ollaan aloittamassa hoitoa, mutta mitä tulee tuberkuloosiin, tiet on edelleen pitkä, joka on edessä, ja on monia maita, joissa on yli 200-300 prosenttinen ylikansoittuminen vankiloissa ja myöskin pidätykset, huolo, pito ennen tuomioistuinta saat, tuomioistuin käsittelyä saattaa venyä hyvin pitkäksi. Ja vankilat todellakin ovat paikkoja, joissa infektioiden taso on hyvin korkea. Siellä kuitenkaan ei ole asianmukaista tuberkuloosihoitoa eikä tuberkuloosikokeita, eikä myöskään ole vahvistettu AIDS-hoitoa, joten vankilat voivat olla uhka kansanterveydelle sekä vangeille että muulle yhteisölle, joten paljon on vielä tehtävää. Thank you very much, Mrs. Todris. Kiitos, ovat Todris. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron erityisvieraallemme, jonka asia läheisesti liittyy siihen, mistä olemme keskustelleet. Se ei täysin koske sitä, mutta liittyy. Herra Kato David Kisule on täällä. Olemme kuulleet näitä hälyttäviä, sanoisin tuolla pelottavia uutisia Ugandasta, jossa samaa sukupolvien seksisuhteet ovat riko, kriminalisoituja, jossa tiedotusvälineissä Rolling Stone-lehdessä on ollut, julkaistu valokuvia, homoseksuaalien valokuvia, ja jossa on kehotettu jopa tappamisiin. Haluaisin pyytää herra Kisulia käyttämään puheenvuoron ja kertomaan lyhyesti tilanteesta. Me alivaliokuntana meidän täytyy tarkastella lähemmin tätä kysymystä tulevissa kokouksissa, mutta tämä on nyt tällainen lyhyt mahdollisuus saada kuulla, mitä Ugandassa todella on tapahtumassa. Uh, thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Naiset ja herrat, kiitos siitä, että saan tilaisuuden kertoa siitä, mitä Ugandassa tapahtuu. Mitä tulee lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transihmisten tilanteeseen Ugandassa, se voi johtaa vankituomioon jos, joten toimenpiteet ovat johtaneet siihen, on nyt homofobiaa, ja pyritään sen mukaan, että suojellaan perinteistä perheitä, on johtanut siihen, että parlamentissa hyväksyi homoseksuaalisuuden vastainen laki, ja tässä ajetaan jopa kuoleman tuomiota tietyissä olosuhteissa. Ulkoasian ministeriö tutkittua lakia on tutkinut, että se ei halua myöskin kriminalisoida homoseksuaalisuuden edistämisen, mikä merkitsee siihen, että kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka haluavat suuntautua lesbojen, homojen, biseksuaalien, transihmisten suuntaan, mm, ovat tilanteessa, jossa heidän pitäisi jättää maa. Mm. Huolimatta siitä, että jatkuvasti rikotaan oikeuksia, joita näillä ihmisillä on, on tähän on puututtu, mutta mikä on väkivallan lähde? Ajattelen, sen takana ovat fundamentaaliset tiedotusvälineet, ne ovat pyrkineet edistämään väkivaltaa, vihaa, syrjintää, ilman että hallitus olisi puuttunut asiaan. Tämä hallitus on instrumentoinut homofobian, eikä se suojele vähemmistöjä. Äskettäiset se, että julkaistiin lesbohomoseksuaalien transihmisten henkilöllisyyttä on johtanut julkiseen vihan heitä kohtaan. Hän myöskin on myöskin hyökkäämään näitä ihmisiä kohta pyritty välttämään, käymme kansainvälisen välttää pidätyksiä ja suojelemaan ihmisiä, jotka hakevat turvapaikkaa lainsäädäntö korottaa toista käsittelyä eh, parlamentissa. Siinä etiikan ministeri on viemässä tällä vitse parlamentissa toukokuussa 2011. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta niitä ei tulla kuuntelemaan, joten marginalisoituja ihmisiä ei kuunnella, eikä muitakaan sidosryhmiä – Euroopan lesbojen äh, liittoa. Heitä on evätty konsultaatio, konsultoivan kuuluvan järjestön asema. Tässä yhteydessä tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä Euroopassa, Afrikassa on sovittu ihmisoikeuksista ja velvoitteiden vastaan, jotka liittyvät maan sisäiseen lainsäädäntöön. Pääministeri ei ole puhunut vastaan, että pitäisi pidättää lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä. Ihmisiä on murhattu ja näiden tekojen suorittajia ei rankaista. Kansalliset ihmiset jähtävät maasta pois. EUn tulisi kääntyä hallituksen puoleen ja muistuttaa sitä, että sen täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Jotta Kiitämme tästä puheenvuorosta, mutta edelleen pyrkiä pääsemään loppuun. Ah, niin. Nämä ovat nyt osa siitä, mitä haluaisin pyytää, on nyt, nyt kun UNH on täällä ja muita edessään että hallitusta pitäisi ajaa kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja pyrkiä sitä katsomaan, mitä vaikutuksia sillä on, mitä hallitus tekee, on kansanterveydelle. Niin, palaamme tähän asiaan myöhemmin vuodessa toisessa uuden vuoden jälkeen. Nyt on ilo sanoa, että me olemme nyt muistaneet äh, hyvin tärkeiden asiantuntijoiden läsnä ollessa, että on todella syytä keskittyä AIDSin, hoiven torjumiseen ja leviämisen estämiseen. Huomenna on maailman AIDS-päivä. Toivon, että monet Monia ihmisiä muistetaan siitä, miten tärkeää tämä on. Ja nyt päätän tämän kohdan käsittelyn. Kiitos. Joten nyt tarvitsee vain mainita, että seuraava valiokunnan kokous on 6. joulukuuta kello 15, siis ensi viikon maanantaina. Ja nyt päätämme kokouksen julkisen osan, mutta jatkamme laajentulla puheenjohtajistolla ilman tulkkausta. I go and say hello to these people